Uh, Hyvät kollegat, äh, taidamme aloittaa. Mm, he, jotka tulevat myöhemmin, tulevat myöhässä, mutta nyt aloitamme kokouksen ja toivotan tervetulleeksi ensiksi äh, Joaquin Almunian äh, komission jäsenenä ja hän puhuu meille, esittää johdannon meneillään olevasta työstä tässä kuullaan eri osastoja, missä kohdin mennään nyt alueellisia valtion koskevissa suuntaviivoissa. Sen jälkeen kysymykset ja kommentit. Komission jäsen, olkaapa hyvä. Thank you very much, uh, Chairwoman. Thank you. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti regivaliokunnan jäsenille siitä, että minut kutsuttiin ja annettiin minulle mahdollisuus eh, vaihtaa näkemyksiä kanssanne ja kuunnella teidän äh, kannanottojanne ennen viime askelia, viime vaiheita, kun keskustelemme ja vaihdamme näkemyksiä uusista alueellisen tuen suuntaviivoista. Arvostan kovasti sitä, miten monet tämän valiokunnan jäsenet ja Euroopan parlamentin jäsenet muutenkin ovat olleet mukana tässä työssä. Kyseessähän on hyvin pitkä prosessi, keskusteluprosessi ja arvostan kovasti teidän aloitettanne tuottaa omaa mietintöasiasta. Se on ollut todellakin suureksi hyödyksi meille tässä työssämme. Ja aivan kuten tiedätte, alueellisen valtion tuen suuntaviivat 2014-2020 ovat osa laajempaa strategiaa, kun pyritään modernisoimaan valtion tukia. Komissio käynnisti tämän viime vuoden toukokuussa ja tämä valtion valvonnan uudistus, sen tarkoituksena on olla samassa linjassa, joissa ovat myös kasvustrategiamme Eurooppa 2020 ja halutaan ottaa käyttöön myös kaikki nämä suuntaviivat ja niissä se ympäristö, jossa kaikki julkishallinnon tahot hallinnoivat veronmaksajien rahoja nyt kun kyseessä on julkisten varojen konsolidointimenettely. Ja haluan kiinnittää huomiota erityisesti siihen, miten julkista, julkisia varoja on käytetty ja käytetään yhteisiin tavoitteisiin pääsemiseksi ja tuetaan kasvua, jotta pääsemme paremmin, parhaiten mahdollisimmin tästä kriisistä. Tässä halutaan auttaa jäsenvaltioita ja julkishallintoa saman aikaan enemmän vähemmällä ja halutaan tuottaa tehokkuutta ja laadukasta julkista hallintoa ja halutaan varmistua siitä, että veromaksajien varat menevät sellaisiin kohteisiin, joita ei muuten voisi hoitaa kuin valtion tukien myötä. Ja nämä periaatteet pätevät ähm, varsinkin äh, epäsuotuisiin alueisiin ja me haluamme tuoda lisäarvoa, todellista lisäarvoa alueellisiin, äh, alueelliseen kehitykseen näillä alueilla näiden äh, suuntaviivojen myötä. Me pyrimme myös ähm, estämään eroja näiden tukien tasossa eri jäsenvaltioiden välillä ja haluamme virtaviivaistaa sen tavan, jolla analysoimme investointihankkeet, jotka tulevat näiden suuntaviivojen puitteisiin. Me haluamme keskittyä kilpailupääosastossa analysoimaan hankkeita ja sellaisia äh, tapauksia varsinkin, joissa voisi olla merkittävä vaikutus sisämarkkinoihin ja myös ryhmäpoikkeukset tulevat kysymykseen. Jäsenvaltioilla on mahdollisuus käyttää järjestelmiä alueellisiin tukiin, jotka sopivat yhteen näiden suuntaviivojen kanssa, jotta saadaan aikaan äh, yksinkertaisempi tapa hoitaa hankkeita kansallisella ja alueellisella tasolla. Tässä suhteessa haluaisin kiittää, hu, kiinnittää huomiotanne näihin suuntaviivoihin. Ja nyt kannattaa muistaa, että meillä on nämä seitsemän vuoden täytäntöönpano näissä suuntaviivoissa ja tämä uusi ryhmäpoikkeusasetus on tullut, koska monet yksittäiset hankkeet joiden julkinen tuki pätee näihin suuntaviivoihin. Niitä käsitellään ryhmäpoikkeusten kautta ja se tarkoittaa sitä, että sitä, e, siinä ei ole e, ennakoilmoitusta, vaan se tulee e, sen järjestelmän puitteisiin, jonka myötä tuetaan näitä alueita. Ja nyt hyvin nopeasti tärkeimmät muutokset, joita otamme käyttöön näissä suuntaviivoissa. Meillä on mielessämme nyt, kun päivitämme näitä suuntaviivoja, yksi neljästä eurooppalaisesta elää vähemmän kehittyneillä alueilla. Ja kun keskustelimme edellisistä suuntaviivoista seitsemän vuotta sitten, tämä suhdeluku oli yhden suhde kolmeen kolmannes eurooppalaisista asui alueilla, jotka katetaan suuntaviivoilla. Nyt eurooppalaisista yksi neljännes siis. Edellisinä vuosina siis vaikka otetaan huomioon nämä vaikeat kriisin vuodet, niin alueelliset erot ajatellen sitä, miten ihmiset elävät epäsuotuisilla alueilla ovat vähentyneet. Talous on siis äh, lähentynyt ja tässä otetaan huomioon juuri näitä näkökohtia, kun laaditaan suuntaviivoja. Mutta samaan aikaan olemme huomanneet kyllä, että elämme erittäin vaikeaa kriisiä, joten kun tämä väestö, joka katettiin edellisissä suuntaviivoissa, oli 35 prosenttia kaikesta väestöstä nykyisessä suuntaviivoissa EUn 27 jäsenvaltiossa on 47,2 prosenttia. E, kaikista köyhimpiä e, alueita ajatellen e, siellä ei ole muutoksia muille autetuille alueille ehdotamme yleisvähennystä, jotta estetään se, että tuet nousevat ja otetaan huomioon tätä kautta myös vaikea julkishallinnon taloustilanne, koska monilla alueilla ne ovat juuri tuen saajia näissä suuntaviivoissa. Yksi asia, josta on keskusteltu pitkään ja varmasti täälläkin keskustellaan, on äh, rajoittavampaa, rajoittavampi äh, lähestymistapa C-alueilla äh, ja siellä perustettavissa yrityksissä 75 prosenttia EUn BKTstä per capita. Tämä on raja näille alueille. Siellä suuret investointihankkeet ja suuret yritykset edellään sama tapa kuin aikaisemmin, mutta yritykset siis saavat saman kohtelun näillä alueilla. Mutta haluamme olla sitten hiukan tiukempia muilla alueilla, koska olemme sitä mieltä, että tämä lisäarvo, joka tulee julkisesta tuesta, se on paljon pienempi kuin se lisäarvo, joka meillä jonka olemme saaneet selville ja jonka olemme kokeneet silloin, kun tätä tukea annetaan pk-yrityksille – Toisaalta suuryritysten suuryritysinvestoinnit, ne ovat suuntaviivan mukaisia, jos siinä täytetään alakohtaiset suuntaviivat, energia, ympäristö, riski, pääoma. Näillä aloilla ne ovat tärkeitä suuntaviivoja, kun puhutaan valtion tuen määrästä. Näillä alakohtaisilla suuntaviivoilla teemme edelleen töitä ja ennen vuoden loppua varmasti voimme hyväksyä riskipääoma suuntaviivat ja tutkimusinnovaatio, samoin kuin ympäristö- ja energiasuuntaviivat hyväksytään ensi vuoden alussa. Joka tapauksessa ennen tämän parlamentin kauden päättymistä. Tietenkin investoinnit, jotka tulevat äh, niistä yrityksistä, jotka eivät tule mukaan äh, tutkimuksen äh, kehityksen riskipääomiin energiaympäristö ja siinä tapauksessa, jos nämä ovat C-alueella yli 75 prosenttia EUn BKTstä, siinä tapauksessa – me olemme jo lisänneet joustoa ja viimeisessä versiossa olemme sitä mieltä, että yh, nyt on yhteensopiva tukea, kunhan investointi on uusi investointi. Siinä tapauksessa kannustin vaikutus se on lähtökohtaisesti aivan selkeä, koska kyseessä olisi siis uusi investointi, sellainen, että aikaisemmin ei ole mitään ollut. Tai sitten, jos tilanne on sellainen, että on olemassa jo tuotantolaitos, niin tehdään uusi tuotantolinja uudelle tuotteelle. Ja näissä suuntaviivoissa, kuten muissakin uuden sukupolven suuntaviivoissa, nyt kun on modernisoitu strategia, pyydämme tiukempaa valvontaa ja arviointia ja otamme käyttöön nämä suuntaviivat. Siinä, siinä otetaan tiukat säännöt sille, että siirrettäisiin tuotantoa muualle säilytämme nykyiset säännöt tältä osin ja laitamme siihen tiettyjä säädöksiä, jotka liittyvät tuotannon siirtoon. Meillä on kokemuksia siitä, että aikaisemmin sijoittajat pyysivät tukea tietyllä alueella ja sitten sulkivat samantyyppisen laitoksen toisella alueella. Ja joissakin tapauksissa tällekin oli annettu jo valtion tukea. Me edelleen otamme huomioon tietenkin erityisolosuhteet syrjäisimmillä alueilla ja harvaan asutuilla alueilla Euroopassa ja yritämme laittaa samaan linjaan alueellisen tuen suuntaviivat ja kohesio aluepolitiikan periaatteet. Olen sanonut jo aikaisemminkin koko prosessin aikana, että alueellisen tuen suuntaviivat ja tämä periaate, eh, se ei voi sataprosenttisesti olla eh, rakennepolitiikan mukainen, koska tavoitteet eivät ole aivan samat sataprosenttisesti, kun puhutaan aluepolitiikasta, koheesiopolitiikasta Ja eh, kun tarvitaan tällaisia linjauksia, sellaisia on tehty ja silloin kun poiketaan periaatteesta. Eh, se ei meidän näkökulmasta ole ongelma ja joissakin tapauksissa se on hyvinkin järkevää. Niin, tässä lähinnä pääkohdat eh, puheenjohtaja, eh, jotka teille tässä vaiheessa kerron ennen keskustelua. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti komission jäsenelle ja nyt en tiedä kuka aloittaisi keskustelun mutta meillähän on nämä tietyt säännöt tässä. Minä unohdin, meillä on säännöt. Eli ensin esittelijä, sitten koordinaattorit. Jos se e, tässä tapauksessa ehkä voitaisiin ottaa uusiakin sääntöjä käyttöön. Eh, pani komisarska, pani, eh, pani pardon. Eh, I would like... Kiitoksia. Kiitoksia, rouva puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää komission jäsentä, että hän tuli tänne tärkeään keskusteluun paikalle. Ja olen myös tyytyväinen, että hän osoitti jo vastaan tulemista kommenteissaan. Ja tietenkin minun pitää kuitenkin pitäytyä realiteeteissa ja missä muistiinpanoissani. Mutta haluaisin ottaa esille kolme asiaa. Ensinnäkään en ole sitä mieltä, että valtion tuet ja kohesiopolitiikka tukevat toisiaan. Uskon, että tässä on kuitenkin jännityskenttä olemassa. Ja tämä näkyy jo siinä, että mitä vuosia, mitkä vuodet ovat tärkeitä kohesiopolitiikan kannalta tärkeitä ja taas toisaalta aluepolitiikan kannalta, koska aluepolitiikka perustuu vuoden 2007, vuoden 2009 luvuille, jos katsotaan alueellista yhteistyötä kun taas sitten toisessa tapauksessa käytetään 2008-2010 työttömyyslukuja taas perustana. Tästä syntyy suuria eroja järjestelmässä, joten en ole sitä mieltä, että nämä ovat täysin toisiaan täydentäviä. Tietenkin me voimme puhua yhdestä yhtenäistä lähestymistavasta ja yksinkertaistamisesta vastaanottajille, jotka nauttivat politiikan avusta. Mutta pelkoni onkin se, että kun neuvotellaan ylikansallisten laitosten kanssa jäsenvaltioissa, niin silloin kansalliset säännöt tuista, niin tässä on kuitenkin alueelliset toimia taas kyseessä, vaikkapa päättää jostain Hallen juna-asemasta. Ja näillä ei ole kovin paljon kokemusta tällaisesta. Ja, ja tietenkin näistä ilmoittaminenkin on hyvin raskas hallinnollinen taakka, joten kyllä minusta komission pitäisi ottaa parlamentin toiveet huomioon ja poistaa tämä ilmoitusmenettely. Ja sitten myöskin minun huolenaiheeni onkin juuri se, että hallinnollinen taakka ja monimutkaisuus on lisääntymässä, vaikka se pitäisi vähentyä. Ja monet alueelliset tukijärjestelmät menevät tätä tavoitetta vastaan. Nyt tällä hetkellä tietenkin on paljon esteitä vielä, joten monet miettivät sitä, että haluatko ylipäätänsä tehdä mitään hakemuksia tuille, koska tässä on paljon asiaa vaikeuttavia asioita. Eikä komissio jotenkään ole päättänyt oikein siinä mielessä, että se alueelta suljetaan pois suuret yritykset. Kyllä tässä tarvittaisiin taas näinä vaikeina aikoina tukea taloudelle. Ja sitten komissio tietysti tekevät tutkimuksia, mutta niissä vain osittain katsotaan ongelmaa. Miten on mahdollista, että meillä oli silloin löyhempiä sääntöjä, kun meillä oli talouskasvun vuosia, silloin kun ei meidän tarvinnut miettiä kriisiä. Ja nyt sitten taas kriisiaikana on toiset säännöt. Mutta kuten totesin, teidän kommenttinne vaikuttavat siltä, että komissio menossa on oikeaan suuntaan taas ja järjestelmää pehmennetään. Ja lopuksi haluaisin todeta ettei tietenkään ole mahdollista, että parlamentilla toisaalta on yhteispäätös, oikeus aluepolitiikasta ja toisaalta halutaan sitten pyydämme komissiota tiettyjä aloitteita ottaisin pois. Tässä on demokratia vaiheesta kyse. Ja lähiaikoina tämä pitäisi korjata. Haluaisin todeta, että nämä muutamat kommentit, jotka te totesitte, niitä minä tuen, kun puhette siitä, että järjestelmään tullaan pehmentämään. Tietenkin tämä tukisi koko järjestelmän toimintaa. Kiitoksia, edustaja Vlasak. Yritän vastata kaikkiin kommentteihinne. En kylläkään mitenkään pitkässä puheenvuorossa Varmasti muitakin puheenvuoroja on vielä tulossa, mutta mennään nyt itse asiaan. Ensinnäkin kohesiopolitiikan ja alueellisten suuntaviivojen suhde ja erityisesti viittasitte tilastotietoihin, jotka otetaan huomioon. Alueellisten suuntaviivojen näkökulmasta on aivan loogista minun mielestäni ottaa huomioon viimeisimmät saatavilla olevat tiedot. Ne ovat Eurostatin luvut jotka saimme muutama kuukausi sitten, ja ne koskevat vuotta 2010. On aivan loogista huomioida nämä tiedot. Alueellisten suuntaviivojen kartat tältä kaudelta eivät koskaan sovi yksi yhteen rakennerahastojen karttojen kanssa. Kartat on nyt päätetty, niistä on päätetty, mutta ne eivät ole siis identtisiä. No sitten infrastruktuuri hankkeiden käsittely. Miten käsittelemme julkista rahaa, joka menee infrastruktuurihankkeisiin? Meillähän on tuomioistuimen päätös tästä asiasta ja ei tämä ole helppo kysymys. Analysoimme tilannetta juuri tällä hetkellä. Leipzig-Halle päätös niille, jotka eivät ole tilannetta seuranneet, tarkoittaa sitä, että infrastruktuuriin liittyy sellainen taloudellinen ulottuvuus, joka täytyy analysoida myös valtion tukien näkökulmasta. Tässä toteutamme tapauskohtaista lähestymistapaa siinä mielessä, että eilen juuri olin kilpailukykyneuvostossa, jossa keskusteltiin näistä suuntaviivoista muiden aiheiden muassa. Siellä oli myös kaksi asetusta, joita neuvosto eilen tuki. Ensinnäkin menettelytapa-asetus. Se on neuvoston asetus, parlamentti sitten antaa oman lausuntonsa, mutta viimeinen sana on neuvostolla. Ja eilen neuvosto omaksui tukevan lähestymistavan tähän asiaan. Tässä on mahdollista sektori sektorilta käsitellä valtiontukikysymyksiä ilman minkäänlaista ennakkoilmoitusta komissiolle. Eli on tällainen ryhmäpoikkeusmahdollisuus. Eri aloja otetaan mukaan tähän yleiseen ryhmäpoikkeusasetukseen. Nyt me lisäämme listalle muitakin aloja, joita voidaan ottaa huomioon näissä ryhmäpoikkeuksissa. Tämän vuoden lopussa saamme listan siis näistä uusista aloista, uusista sektoreista, uuden asetuksen näkökulmasta ja milloin ne sitten otetaan mukaan tähän ryhmäpoikkeukseen. Osa näistä aloista siis otetaan mukaan ryhmäpoikkeus asetuksen. Esimerkiksi laajakaista infrastruktuuriinvestoinnit. Kun infrastruktuurihankkeita rahoitetaan, niin tässä täytyy huomioida myös alakohtaiset suuntaviivat. Meillä on myös ympäristöhankintoja. Täytyy katsoa, miten käsittelemme näitä toimijoita, näitä hankkeita. Keskustelu on vielä käynnissä näistä sektorikohtaisista kysymyksistä. Tämä kysymys saadaan valmiiksi vuoden loppuun tai ensi vuoden alkuun mennessä. No sitten lentokentät. Leipzig-Halle on myöskin lentokenttätapaus ja on lentokenttä, niin kuin tiedätte. Me valmistelemme myös lentokenttä lentoyhtiösuuntaviivoja. Meidän on käsiteltävä näitä kysymyksiä uusien korjattujen suuntaviivojen näkökulmasta. Nostitte esille hyvin vaikean ja monimutkaisen kysymyksen, mutta olemme tietoisia siitä, että mahdollisimman paljon on autettava paikallisia ja alueellisia viranomaisia, jotta heidän elämänsä olisi yksinkertaisempaa silloin, kun he haluavat rahoittaa näitä toimintoja. Samanaikaisesti viranomaisten eri tasoilla pitää auttaa meitä jotta voimme valvoa valtion tukia. Me emme tietenkään voi jättää tuomioistuimen tuomiota huomiota. Yhteistyötä tarvitaan. Uusien suuntaviivojen määrittely auttaa meitä nimenomaan siinä, että huomioimme tuomioistuimen Leipzig-Halle-päätöksen ja otamme sen huomioon eri aloilla silloin, kun infrastruktuuri saa näitä valtion tukia. No sitten hallintotaakka. Olen täysin samaa mieltä kanssanne kun katsotaan sitä työtä, jota on tehty puitteiston modernisoimiseksi valtiontukien alalla, on paljonkin yksinkertaistamisen varaa. Haluan aivan selvästi todeta tässä yhteydessä ja muuallakin, että kun komissio analysoi suurhankkeita – joihin liittyy suuri valtion tukiosuus, niin meidän täytyy huomioida sisämarkkinanäkemykset, säilyttää yhtenäiset toimintamahdollisuudet ja toimia niin, että tukiraha ei vääristä äh, sisämarkkinoita. Täytyy myös muistaa veronmaksajien rooli. Pitää pyrkiä takaamaan se, että veronmaksajien rahat äh, käytetään tehokkaalla tavalla, hallinnoidaan tehokkaalla tavalla, jotta päästään niihin tavoitteisiin, joista me yhdessä olemme päättäneet. Yritämme toimia mahdollisimman tehokkaasti. Esimerkiksi on otettava huomioon kannustinvaikutus ja se, onko tuki asianmukaista, soveliasta, onko muita konsteja päästä samaan tulokseen vähemmällä julkisella rahoituksella. Komissio auttaa nimenomaan tässä analyysityössä. Te viittasitte siihen, mitä minä itse totesin jo aiemmin. En lähde tätä enää käsittelemään. Ja sitten Euroopan parlamentin mukanaolo näissä kilpailukysymyksissä, valtiontukikysymyksissä. Tiedän kyllä, että pitäisitte parempana yhteispäätöstä. Jos sallitte, että kerron oman näkemykseni. Kyllä. Minä kyllä tukisin yhteispäätösmenettelyä. Minä äh, kovasti tykkään siitä, mutta en minä itse voi muuttaa perussopimusta. Kiitoksia. Manfred Weber. Ja herra vicepresident. Hyvä varapuheenjohtaja, hyvä puheenjohtaja. Kiitokset tästä johdannosta. Ja että arvostatte komission, eh, parlamentin yhteistyötä. Ja tietenkin olette usein myöskin täysistunnossa paikan päällä ja pari viikkoa sitten valiokunnassa paikan päällä. Tämäkin osoittaa sen, että parlamentaarikkojen asiat ovat teille tärkeitä, joten kiitokset tästä. Ja uskon, että jokainen kollegoista varmaankin ymmärtää sen, kuinka vaikea tehtävä teillä on edessänne. Toisaalta pitää katsoa Euroopan alueelle investointeja, että voidaan tukea siellä toimintaa ja toisaalta sitten pitää ylläpitää taas sisämarkkinoita ja ettei tule liikaa valtion tukea. Ja se ja se katsoa EPPn kannalta muutamia asioita. Alueellinen investointi infrastruktuurikysymyksiin. Tästähän puhuttiin jo. Leipzig Halle esimerkki mainittiin täällä. Ja tässä on mahdollisuus antaa ryhmäpoikkeus. Tämä on meidän mielestämme hyvän positiivinen lähestymistapa, koska näin alueet saavat oikeusvarmuutta tämän avulla. Ja voivat sitten tehdä oikeus, oikeusvarmuuden puitteissa investoinnin, investoinnit ja tietoja, että joudut sitten enää tuomioistuimia ja maksamaan takaisin tukia. Tämän takia tuemme tätä. Ja tuemme sitä myös, että neuvostossa eilen tehtiin vastaavanlaisia päätöksiä. Sitten tämä kriittinen kysymys, suurten yritysten tukeminen. Ymmärränkö, että tässä nyt on ilmeisesti vähän niin kuin käyttää hyväkseen näitä tukia, tai sitten yrityksiä siirtyvät vaikeasta toiseen, ja tämä ei sitten toisi tukea sisämarkkinoille, tämä pitäisi kieltää. No, me uskomme taas toisaalta, että se rajoitus suurten yritysten tuelle on onko tämä väärin, lähest, väärä lähestymistapa. Jos puhumme haitta-alueista, niin ne ovat sellaisia alueita, jotka tarvitsevat todellakin näitä suuria yrityksiä, näitä teollisuusklustereita. Enkä voi oikein ymmärtää sitten, että miksi jotain uutta tuotetta voidaan tukea tai uutta tehdasta voidaan tukea, mutta jos on kyseessä oleva olemassa oleva suuri yritys, ja haluaa modernoida omaa tuotantolinjaansa ollakseen kilpailukykyinen, niin tällöin tätä ei saisi tukea, tätä investointia. Näillä teollisuusklustereilla, niitä tarvitaan siis siellä, koska pienillä yrityksillä ei ole mitään menestyksen mahdollisuuksia siellä. Tämän takia me haluaisimme, että te miettisitte uudestaan uusien yritysten tilanne, äh, isojen yritysten tilannetta. Kiitokset kuitenkin siitä, että olette jo liikkuneet asiassa vähän eteenpäin ja tarkastelleet asiaa. Niin täällä puhuttiin sitä 45 prosentin väestörajasta ja tässä jatkettaisiin tällä linjalla, okei. Okay. Että vielä kolme kysymystä. Ensinnäkin, mitkä ovat kansainväliset näkyvät, näkymät suurille yrityksille, tullimääräysten vapauttamisen jälkeen, tämä tietenkin, miten tämä vaikuttaa suuriin yrityksiin? Mitä näette? Minkälaisia vastauksia nykyinen sääntely antaa globaalilla tasolla tähän? Ja toinen kysymys. Aluepolitiikan mukaan ottaminen jos menneisyydessä aluepolitiikan ja tukipolitiikan kartat eivät ole tämän ihan päällekkäisiä, niin kuitenkin haluaisin kysyä, että onko oikein, että nämä eivät ole toisia vastaavia, koska on alueita, joita ei voida tukea Euroopan taholta, toisen taas voidaan tukea. Eli tämän takia olisi järkeä ainakin yrittää löytää kuitenkin koherenssi näiden alueiden ja tukien välillä. Ja komission jäsen vielä lopuksi yksi asia, jonka oikeastaan jo täysistunnossa esille, koska olen Saksan ja Tsekin raja-alueen edustaja. Ja siellä on suurin tuki eroalue Euroopassa. Me keskustelimme tästä aikaisemmin jo. Ja haluaisin todeta, että ihmiset yrittävät raja-alueella entisen rautaisiripun lähellä, jotka ovat sitten myöskin olleet mukana rakentamassa uutta Eurooppaa, ehkä Berliinissä, Pariisissa, tätä tunnetaan niin voimakkaasti tätä taakkaa, niin voi olla, että täällä on alueita, joilla on sitten suuria tukia toisella puolella ja toisella puolella taas ei ole minkäännäköisiä tukia ja voi jopa yli 25 prosentin eroja olla tuissa. Olen nähnyt, että kansallisella tasolla Berliini, Varsova, Viini, Rooma, siellä voidaan päättää. Ja tietenkin voidaan tiettyjä alueita vaikka suosia. Ja kiitän tästä mahdollisuudesta. Ja kiitän myöskin siitä, että jäsenvaltioiden pääkaupungit käyttävät näitä mahdollisuuksia hyväkseen. Mutta toisaalta haluaisin todeta, että alueella olevat ihmiset odottavat, että Eurooppa takaisi aluetuen reiluuden. Ja ihmiset tietenkin paikan päällä toteavat, että se on Euroopan tehtävä taata se, että missään oli yli 15 prosentin tukieroa, joten meidän pitäisi tehdä erityisohjelma näille alueille. Näitähän on vähän näitä alueita, mutta siellä todellakin katsotaan hyvin läheltä Euroopan yhdistymistä. Ja to- toivottavasti tämä voitaisiin ottaa huomioon. Eurooppa-neuvosto myöskin tämä jo asiaa käsitellyt. Toivottavasti tekin voisitte ottaa tämän erotuksen huomioon. Kiitoksia. Kiitoksia herra Weberille. Ja me olemme keskustelleet useaan otteeseen näistä aiheista, joten nyt voimme hoitaa sen täällä valiokunnassa myös. Suuryritykset siis sanoikin jo siitä ajatukseni, se mitä minun mielestäni pitäisi tule, tulla esiin suuntaviivoissa. Me olemme pitäneet tämän mielessä analysoineet, ottaen huomioon argumentit, joita on esitetty koko tämän vuoden prosessin aikana. Ja meillä on ollut useita kokouksia eri osapuolten kanssa, jäsenvaltioiden hallitusten kanssa, aluehallitusten kanssa, paikallisviranomaisten kanssa, Euroopan parlamentin jäsenten kanssa, useiden maiden parlamentin jäsenten kanssa, alueiden komitean jäsenten kanssa. Ja tämä teksti on ehkäpä nyt kun minä olen ollut yhdeksän vuotta komissaarina, tämä on ollut kaikista keskustelluin paperi ennen kuin se nyt hyväksyttäisiin. Uskoisin, että nykyinen versio suuntaviivoista, se suuryritysten sijoituskohtelu siellä on riittävä, jos puhuisin pelkästään komission kokemuksesta, kun puhutaan suuryritysten investoinneista, niin niiden selvitysten mukaan, joita muut instituutiot ovat tehneet ja eri analyysien pohjalta olemme olisimme alkuperäisen tekstin kannalla. Suuryrityksillä on sellaiset investoinnit, jotka ovat suuntaviivojen kanssa yhteensopivat. Olen ottanut huomioon monia kannanottoja ja niinpä on menty eteenpäin niin, että uudet investoinnit, uudet tehtaat, niin sanotut greenfieldit, uudet hankkeet, uudet tuotantolinjat, jos laitos on olemassa jo, ne ovat myös yhteensopivia ja luulisin, että tässä menee jo paljon pidemmälle kuin ilmeisesti pitäisi. Me olemme kaikki vastuussa. Me käytämme tässä julkisia varoja vaikeina aikoina. Minä itse edustan komissiota, olen vastuullisempi kuin te. Meillä on tässä suhteessa eksklusiivinen toimivalta. Ja tässä mennään ehkä vähän pidemmälle kuin mitä raja nyt on. Sitten äh, nämä karttojen äh, yhteensopivuus äh, rajat ylittävillä alueilla. Bayerissa, niin kuin tiedätte paremmin kuin minä, siellä on tiettyjä alueita, jotka ovat mukana nykyisessä kartassa. Eli ne, ne ovat se alueita, niillä on kohesio politiikan mukaisesti sellainen tilanne, että ne eivät tulisi välttämättä mukaan mihinkään näihin rahastoihin, mutta ne ovat kuitenkin täällä kartassa. Ja tämä on sellainen tapaus, jossa nämä kartat, kun katsotaan alueellisia kannustimia, niiden ei tarvitse olla samoja Johannes Haanin karttojen kanssa, kun puhutaan rakennerahastoista ja kohesiorahastoista, koska asia on eri. Tämä, tarkoitus on sama, edistetään aluekehitystä, mutta väline on erilainen, joten kohtelu, kohtelu on myös erilainen. Eurooppa-neuvosto päätti yhdessä kohdassaan suosituksissaan komissiolle. Meillähän on komissiolla yksin oikeudellinen toimivaltuus tässä, mutta minä ja komissio, me kirjoitamme nämä suuntaviivat ja te parlamenttina puolustatte omaa etuoikeuttanne silloin, kun joku kyseenalaistaa sen. Useimmiten se on tietenkin komissio, mm, tai useimmiten se on neuvosto, mutta komissio myös. Ja meillä on tässä yksinoikeudellinen toimivalta, mutta kuulemme myös neuvostoa ja neuvosto sanoo, että, eh, niin, että jäsenvaltiot, niiden pitäisi löytää ratkaisu ajatellen näitä rajat ylittäviä alueita. Eh, Euroopan neuvosto eh, ei tietenkään voi antaa meille, meille tässä ohjeita. Se viittasi jäsenvaltioihin – minä olen puhunut paljon saksalaisten kanssa, myös Saksan liittohallitusten, liittohallituksen jäsenten kanssa <clears throat> asiasta. Ja tämä kartta, sen, sen, se pitää täydentää Saksassa. Saksassa toimivaltaiset viranomaiset ja minäkin itse tulen maasta, jossa on melko lailla liittovaltio, liittovaltiorakenne, aivan kuten teilläkin minä tiedän, että nämä keskustelut ovat vaikeita, mutta olen teidän kanssanne aivan samaa mieltä tästä toissijaisuusperiaatteesta ja meidän pitää hoitaa omat tehtävänne. Kaikkien pitää hoitaa omat tehtävänsä. Ja tässä tapauksessa äh, han, tämä äh, kartta äh, liittyy nimenomaan Saksaan. Jos meillä olisi nyt jokin standardi, yleistandardi, Euroopassa, niin voisimme ratkaista keskenämme, eikä Berliinin tarvitsisi puuttua näihin rajat ylittäviin alueihin. Mutta meillä olisi sitten 27 ongelmaa lisää. Ja sellaisia ongelmia, joita vielä ei ole olemassakaan. Nyt kun te sitten Saksassa, varsinkin kun katsotaan, miten 47 prosentin raja ylittyy tässä ja Saksassa on liittävästi liikkumavaraa tässä kiintiössä, joka Saksalla on. Teillä on liikkumavaraa, jonka avulla voitte ratkaista tämän ongelman ja olen varma, että näin tulee käymään. Thank you, Lambert van Kiitoksia ja Lambert van Nistelrooy. Ei vaan Konstanza. Ich bedanke mich ganz herzlich. Ich spreche im Kiitoksia. Niin, en puhu tässä pelkästään koordinaattorina, vaan myöskin varjoesittelijänä. Vatsakleva Ikökylä oli täällä paikan päällä ja pyysi minua sitten omissa, hänen nimissään tekemään muutaman kysymyksen. En halua toistaa sitä, että kollegat täällä totesivat jo. Kuitenkin haluaisin palata vielä tähän ensimmäiseen asiaan, joka komission jäsen Almuunia esitti meille. Olen kyllä sitä mieltä, että täällä on tiettyjä vastuualueita, kuuluu kullekin mutta sitten suunta yhteisessä eurooppalaisessa politiikassa, se pitää yhdistää meitä. Emme löytäneet tai keksineet kohesiopolitiikkaa vaan tukeaksi vain jotain, vaan kohesiopolitiikka on tehty sitä varten, että alueet ja koko Euroopan unioni tulee kilpailun kykyisemmäksi. Joten uskon kyllä, että on oikeutettua soveltaa menettelytapaa, jossa katsotaan, että kohesiopolitiikan ja kilpailupolitiikan ja tukipolitiikan kartat ovat vastaavia, niin kuin se vain on mahdollista. Ja sitten, jos todetaan, että näin ei koskaan ollut, niin kyllä, muistan tämän äh, <laughs> siltä ajalta, kun olin vielä rautaisrepun takana. Meilläkin oli juuri näin. Muistat, varmaan tiedät, että minä tulin Itä-Saksasta ja me aina olemme katsomaan tätä asiaa toista puolelta rautaisrippua. Ja tällöin minun mielestä on oikein, että vähemmän kehittyneitä alueita tuetaan enemmän, mutta sitten taas toisaalta oikein, että myöskin hyvin kehittyneillä alueilla ei tueta pelkästään pk-yrityksiä, vaan myös suuryrityksiä. Joten eh, kyllä minusta on ihan soveltuvaa, jos se on teidän toiminta-alueellanne, että aluerahasto neuvotteluissa voitte katsoa, mitä poikkeuksia annettaisiin paremmin kehittyneillä alueilla suuryrityksien tukemiseen. Joka tapauksessa tässä on kaksi lainsäädäntöä, jotka ovat sopineet asiasta, eikä komission tule täysin ulkona. Kyllä komissio on myös trilogissa mukana. Joten tämän takia minun mielestäni tämä on meidän yhteinen tavoitteemme. Kyllähän kohesiopolitiikka tukee myöskin EUn 2020 strategiaa, joten me teemme kaikkemme, jotta olemme sitten ensi tukikaudella menestyksekkäitä. Ja uskon, että meidän pitäisi osoittaa vähän enemmän yhteistyöhalua ei pelkästään tätä asiaa olisi ollut täällä mm, täysistunnossa esillä, vaan myöskin täysistunnossa asiasta on puhuttu jo useamman kerran, joten uskon, että meillä on useita hyviä syitä, minkä takia te voisitte miettiä sitä, että voitaisiinko ehkä to- toki uudestaan miettiä teidän ehdotuksienne. Ja täysistunnossa ymmärsin kyllä, että olette avoin näiden asioiden suhteen, että voit ottaa huomioon uudet ehdotukset tukijärjestelmään. Sitten vielä pari konkreettista kysymystä. Onko te minimisääntöön tulossa muutosta? Ja yleisessä asetuksessahan me saimme osa sopimuksen aikaiseksi, että jos yritykset siirtyvät unionin ulkopuolelle, niin jopa kymmenen vuoden jälkeen voidaan vaatia tukivaroja takaisin. Voisitteko te ottaa vastaavanlaisen määräyksen tuki tukisääntöihinne? Ja sitten kolmas lyhyt kysymys. Te haluaisitte siis näiden uusien yritysten luomista tänne tyhjille paikoille, niin mitä tämä näyttää sitten suurten yritysten tukeminen, jos vaikka he tekevät uudelleenjärjestelyjä teollisuusalueella. Meidän mielestämme tämä olisi tietenkin kestävä, mutta tota, kallis investointi, joten meitä kiinnostaisi kyllä se, että yritykset saavat suurempaa tai laajempaa tukea, kun he, kun he käyttävät jo olemassa olevia äm, alueita, joissa he sitten tekevät uudelleenjärjestelyä, eivätkä rakenna tuotantolaitosta jollekin uudelle alueelle, jossa ei vielä ole mitään. Kiitoksia. Aivan ensiksi, aivan kuten sanoin aluksi johdannossani, minä olen samaa mieltä, että on tärkeää, että menemme kaikki samoihin tavoitteisiin. Tämä pätee myös näihin suuntaviivoihin samoin kuin muihin suuntaviivoihin, joita olemme viemässä päätökseen, eh, kun eh, strategioita modernisoidaan eh, valtion tukien osalta. On tärkeää, että koordinoidaan paremmin tukien valvontaa ylipäänsä. Katsotaan uusia, näitä, uusia strategioita Euroopan unionin tasolla ja jäsenvaltioissa, niinpä suurin osa niistä näkökohdista, jotka tulevat esiin suuntaviivoissa. Meillä on aivan sama tapa nähdä asiat ja samanlainen lähestymistapa todella kuin kohesiopolitiikassa, jota viedään päätökseen vastaavien asetusten ja tekstien kautta. Niin, niinpä esimerkiksi voin sanoa se kohtelu, joka saavat äh, rakennerahastot, äh, varsinkin ajatellen suuryrityksiä aivan äskettäin. Sellainen näkemys, joka äh, oli tästä asetuksesta, jonka hän esitti, oli tiukempi, että nämä alueelliset suuntaviivat nyt kun on keskusteltu aluerahaston uudistamisesta. Me olemme lähestymisessä, lähestymässä toisiamme ja haluamme tukea sitä, että julkinen rahoitus menee eh, energiaan, ympäristöön, innovaation, energiaan. Ja nyt tarjotaan mahdollisuuksia antaa tukea rahastosta hankkeille, jotka liittyvät tutkimukseen, kehitykseen, innovaatioon tai sitten energia- ympäristöasioihin. Ja me aivan alusta lähtien olemme puhuneet tähän suuntaan näistä suuntaviivoista, eikä tässä ole nyt mitään ristiriitaa, kun puhutaan suurista yrityksistä, joten me olemme tässä suhteessa menneet e-, eteenpäin. Pelkästään me emme ole laatineet tällaista niin sanottua kohesiopolitiikkaa, vaan myös kohesiopolitiikan näkökulmasta on puututtu valtion tuki tuen valvontaan. Ja kun puhutaan tuotannon siirtämisestä muualle, nykyiset suuntaviivat, niissä on säädöksiä, jotka pyrkivät estämään tällaisen tuotannon siirron ja niin, että siinä saadaan tukia. Ja nyt me lisäämme tähän pari uutta kriteeriä, jotta oltaisiin vieläkin tiukempia tässä asiassa. Ja vältetään se, että sellaiset, jotka siirtävät tukia ja niiden ei pitäisi saada julkisia, jotka siirtävät toimintaansa ei pitäisi saada julkisia tukia, että jos toimintaa on siirretty kahden vuoden sisällä, niin silloin eh, hallinnolle pitää ilmoittaa hyvinkin yksityiskohtaisesti tässä puutumme näihin kysymyksiin ja olemme lisänneet myös sen, että jos tuen saaja siirtää tuotantoaan alueelle, jossa tukea maksetaan, silloin tästä syntyy kausaalisuhde tuen ja eh, tuotannon siirron välillä. Ja siinä tapauksessa tukea ei anneta sekä kohesiopolitiikka että meidän välineemme menevät tähän suuntaan. Ja tässä on tietyt minimissäännöt ja raja on, on tietty raja ja sen alapuolella eh, ei ole valtion, valtion tukea, koska se ei vaikuta eh, sisämarkkinoihin. Me olemme uudistamassa tätä de minimis-sääntöä myös tämän vuoden lopulla ensi vuonna eikä mutta periaatteessa meidän kantamme on se, ettei muuteta de minimissäännön tasoa ja samoin useimmat jäsenvaltiot ovat meidän kannallamme. Me olemme laajentamassa aika paljon, niin kuin sanoin aikaisemmin, ei ainoastaan aluesuuntaviivoja, alueellisia suuntaviivoja, vaan myös muita uudistuksia. Tämä äh, ryhmäpoikkeus ja uusi asetus, ryhmäpoikkeusasetus, se laajentaa tukien, äh, niiden tukien määrä, joista ei tarvita Brysselin ennakkoilmoitusta, mutta tämä on arkaluontoinen asia, äh, koska tässä puhutaan nimenomaan sisämarkkinaan ja useimmat jäsenvaltiot äh, niillähän on hyvin vaikea löytää budjetista rahaa niin, että silloin kun de minimis sääntöä nostettiin, silloin alkoi juuri tämä kriisi ja sitten täytyy miettiä, ketkä käyttivät mahdollisuutta nostaa tätä de minimisäännön kohottamista. Tässä de minimis de minimis nostaminen, siinä täytyy miettiä sitä, ketkä eniten tarvitsevat näitä valtion tukia ja siinä voi tulla ristiriitainen lopputulos. Ja nyt puhutaan näistä alueista, joilla oli aikaisemmin teollista toimintaa. Ja kun itse puhun Greenfield, investoinnista. Silloin puhutaan täysin uudesta alueesta riippumatta siitä, oliko se sitten maaseutualueella tai sitten entisellä teollisuusalueella. En tässä viittaa menneeseen tai sitten minkä tyyppinen alue on vaan kyse on nimenomaan uudesta investoinnista. Kiitoksia. Meillä on 25 minuuttia ja viisi puhujaa ja mm, Herman Winkler puhuu ensimmäiseksi. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja, hyvä varapuheenjohtaja. Ensinnäkin kiitokset esityksestä, jotka osoittavat sen, kuinka olette sitoutuneet tähän asiaan ja kuinka te tulette osittain meitä vastaan täällä valiokunnassa – ja täysistunnossa. Mitä täällä kollega Weber ja Kleger totesivat, että en voi tähän paljon lisätä, enkä halua oikeastaan toistaakaan sitä. Minäkin tulen Itä-Saksasta, äh, Saksenista. Tämä on meille tärkeä asia, koska tässä juuri on se C- ja A-alueiden välinen tukiero Mecklenburgin, Vorpommerin alueella. Ja siellä ei ehkä ole vielä niin pitkällä vielä menty kuin kehityksessä kuin Bayerissa tällä hetkellä. Kuitenkin olisi hyvä tasoittaa eroja. Ja kun meillä oli rakennerahastoissakin siirtymäkauden määräyksiä, niin olisi varmaan järkevää myöskin näissä suuntaviivoissa A- ja C-alueille luoda siirtymäkauden määräyksiä. Koska niissä tapauksissa, kun suuret yritykset siirtyvät jonnekin toimimaan, niin tätä pitäisi katsoa erityisesti. Mutta sitten, kuka sitten määrittelee sen, mikä on uusi tuote? E ajankohtainen esimerkki tästä näin nano- ja mikroelektroniikan alalta. Jos me esimerkiksi Dresdenissä, jossa tehdään, siirrytään eri kokoiseen 450 nanometrin Eh, tuotteeseen, niin onko silloin uusi tuote vai edellisen tuotteen jatkoa? Onko silloin tuki kelpoinen vai ei? Ja, ja se on myöskin verrattavissa taas mitä tulee Grenoblen ja Löövenin eh, tuotantoon. Mikä ero tässä on? Että tässä pitää miettiä myös tätä. Ei pelkästään se, että myöskin eh, suuret yritykset vetävät mukanaan pieniä yrityksiä mukanaan myöskin sitten A- tai C-alueelle, mutta myöskin ajatellaan, että myöskin Euroopan ulkopuolellakin tapahtuu jotain, koska muuten ne siirtyvät Euroopan ulkopuolelle ja tällöin menetämme työpaikkoja ja tutkimuskapasiteettia täällä, joten pitää miettiä myös siltä kannalta asiaa. Kiitoksia. Yes, uh, uh Mr. Commissioner, <clears throat> I think all of us... Niin, komission jäsen, me kaikki nyt kiertelemme tässä sitä kysymystä, joka liittyy toisaalta kohesiopolitiikkaan ja toisaalta suuntaviivoihin. Minun kysymykseni oikeastaan liittyy aivan konkreettisiin elementteihin. Mainitsitte, että nämä eivät ole täysin samat, mutta täydentävätkö nämä kaksi tekijää toinen toistaan ja pitäisikö niiden täydentää toinen toistaan? Tässähän on jonkinlaista päällekkäisyyttä. Tässä on yhteisiä tekijöitä kahdessa osassa. Minä olen esittelijä aluekehitysrahastoasioissa. Mainitsitte sen aiemmin. Me yritämme nyt muuttaa tekstiä ja meillä on tarkoitus aivan selkeänä mielessä. Tarkoitus on mahdollistaa sellaisia investointeja, äh, jotka liittyvät suurin, suurinkin yrityksiin. Sitten on toinen elementti eh, yhteistyö pk-yritysten kanssa. Tämä liittyy myös metodiin. Voisin olettaa, että komission neuvottelijat, jotka ovat mukana kolmikantaneuvotteluissa, jos he jotakin ehdottavat, niin heillä on mielessään nämä suuntaviivat. Taikka sitten ei ole mielessä nämä suuntaviivat, koska ne, he eivät ole samoja henkilöitä. Puhuvatko ne, he keskenään, pohtivatko he näitä asioita yhdessä, eli tulevatko nämä suuntaviivat vasta jälkeenpäin vai ottavatko he jo etukäteen ne huomioon? Tässä täytyy puhua aivan suoraan näistä asioista. Komissio on meidän näkökulmastamme toimielin, emme puhu siellä yhden pääosaston kanssa. No sitten energiakysymykset. Tarkoituksena on mahdollistaa aluekehitysrahaston käyttö niin, että sitä käytettäisiin energia, liikenne, varastointi, jakelu kysymyksessä. Eli tällä alalla käytettäisiin aluekehitysrahastoa. Me informoisimme ihmisiä siitä, että tämä olisi mahdollista. Mitä sitten tapahtuu, jos havaitaan, että asetuksessa tämä sallitaan, mutta suuntaviivoissa ei sallita? Miten nämä kaksi täydentävät toisiaan? No sitten lentokentät. Me neuvottelemme lentokenttäkysymyksistä, erityisesti ympäristöasioista – Heijastuuko tämä suuntaviivoihin, koska nyt mainitaan investoinnit lentokenttiin, jos kyse on ympäristön suojelutoimista. Nämä ovat tärkeitä tekijöitä esittelijän ominaisuudessa. Olen hyvin kiinnostunut siitä, että kun neuvottelen joistakin, niin onko tämä sitten täydentävää tai heijastuuko se näihin suuntaviivoihin. Kun neuvottelut saatetaan päätökseen, niin onkin aika yllättävää, jos sitten vastaan tuleekin ristiriitaisuuksia, eikä suinkaan täydentävyyttä. Ja vielä viimeinen kysymys. Minä en ole aivan asiantuntija näissä kannustinkysymyksissä. Eli milloin investointi on mahdollista aloittaa? Mikä ajankohta on otollinen tässä ja onko tämä suuntaviivoissa? Auttakaa meitä tässä aivan käytännön tasolla. Kun ajatellaan kohesiopolitiikkaa ja suuntaviivoja, jos ne eivät nyt täydennä toinen toisiaan, niin menevätkö ne kuitenkin kohti samaa tavoitetta? Komissio neuvottelee sisäisesti komission jäsenten kesken. Ovatko tässä eri politiikan alat täydentäviä? Niin, myös kaukolämpö ja yhteisölämpö energiantuotanto, nämä olivat kysymyksiä, jotka olivat tärkeitä asioita rahastossa. Ja sitten seuraava puhuja. Sr. Komissario, bon dia. Nós já tivemos esta discussão uma Niin, komission jäsen, mehän olemme jo käyneet tätä keskustelua Strasbourgissa. Minä itse tulen syrjäiseltä alueelta. Te ehdotatte uusia suuntaviivoja, jotka tuovat mukanaan sekä hyvää että huonoa. Huonoista asioista on jo puhuttukin, joten en lähde teitä pitkästyttämään näillä asioilla uudestaan. Käsittelisin pikemminkin hyviä asioita. Komission ehdotuksessa on oikeastaan kaksi järjestelmää, jotka liittyvät äärimmäisen syrjäisiin alueisiin ja harvaan asuttuihin alueisiin. 46 mm, näistä sitten jää tämän pakollisen ilmoitusmenettelyn ulkopuolelle jatkossa. Kuitenkaan suuntaviivojen teksti ei ole selkeä. Se ei ole riittävän spesifinen. Siinä ei selkeytetä, mitkä järjestelyt jätetään ulkopuolelle. Kysymykseni kuuluukin, ettekö katso, että olisi ollut parempi, jos olisimme samanaikaisesti lähteneet uusimaan myös yleisasetusta näin kategorioittain sen sijaan, että huomioidaan vain yleisnäkymä. Oikeastaan haluaisin myös kommentoida nyt, kun olette täällä vieraana ja käyttää tilaisuutta hyväksi. Haluaisin mainita toisen seikan, joka liittyy valtion tukiin. Meillä on vero, jota peritään Kanarian saarilla. Tämä kysymys on tällä hetkellä keskusteluissa Kanarian saarilla, mutta eihän se koske pelkästään Kanarian saaria, vaan kyllä tämä liittyy myös Madeiraan ja kauppaan, jota käydään syrjäisten alueiden välillä. Sisämarkkinoita suojellaan luonnollisesti, pyytäisinkin teitä kiinnittämään tähän kysymykseen aivan erityistä huomiota, koska kyllä tämä on suuri kysymys myös muiden syrjäisten alueiden kannalta. Kilpailu vääristyy tavallaan kaupassa näiden alueiden osalta, ja se on epäreilua, eikä minusta tämä ole myöskään perusteltua, koska on todistettu, että äh, verotettujen tuotteiden listalla tietyt tuotteet ovat sellaisia, että niitä ei edes Kanarian saarella tuoteta. Vero ei ole perusteltu näin ollen. Thank you, thank you very much. Uh, Kiitoksia kovasti. Yritän vastata nyt näihin kysymyksiin, joita kaikki kolme jäsentä esittivät aivan ensiksi. Miten arvioimme siirtymäkauden tai siirtymän alueita? Me olemme määritelleet C-alueiksi, niin tai sanonpa toisin, me näissä suuntaviivoissa olemme ennalta määritelleet C-alueet ilman, että odotamme kansallisten kartojen määritelmiä. Kaikki alueet, jotka nyt 2008-2010 ovat yli 75 prosenttia bkt eh, EUn eh, keskiarvosta, mutta edellisellä kaudella olivat alle tämän kynnyksen eh, A-alueita. Eli kaikki A-alueet nykyisessä asetuksessa, jotka ovat kynnyksen yläpuolella seuraavana seitsemänä vuonna, ovat C-alueita, ikään kuin ennalta määrittelynä tästä kartasta. Ja muissa tapauksissa sitten muut alueet, jotka eivät ole A-alueita, e, eivätkä ole ennalta määritelty C-alueiksi, mutta haluavat tukialueiksi seuraavan kauden aikana. Niiden pitäisi keskustella tapauksestaan kun jäsenvaltiot määrittelevät omat kansalliset karttansa ja kun kansalliset jäsenvaltiot määrittelevät omat kansalliset karttansa tulevina kuukausina, täytyy ottaa huomioon väestömäärä, joka asuu A-alueilla ja ennalta määrätyillä C-alueilla. Ja tässä väestökatto jokaisessa jäsenvaltiossa Siinä on tietyt kriteerit näissä suuntaviivoissa. Ja tämä jäljelle jäävä prosenttimäärä väestöstä, sen pitää olla näiden jäsenvaltioiden alueella. Minä en tähän asiaan puutu, mutta me tarkistamme sen väestömäärän, joka katetaan A-alueissa sekä väestömäärä, joka on C-alueilla vanhat aatioista nyt tulee se alueita Ja sitten ero, ero pitää täyttää kansallisilla päätöksillä niin, että päästään tähän kattoon, joka on asetettu kaikkiin jäsenvaltioihin. Miten määrittelemme sitten uuden tuotteen? Mainitsitte tässä erityisesti silikonin ja sirut ja muut korkeateknologian tuotteet. Minä olen keskustellut tästä Nelly Cruzin kanssa, eh, hänen pääosastonsa kanssa, ja me olemme päässeet sopimukseen juuri tällä alalla. Me ymmärrämme asian aivan samalla tavalla, mitä tarkoittaa uusi tuote. Mutta minun on kyllä sanottava, että tämä tarkka määritelmä siitä, mitä uusi tuote voi olla, jotta voi saada suuryritykselle tukea C-alueella. Nämä pitää tarkastella tapauskohtaisesti jos on kyse suurista hankkeista, joka tapauksessa me käymme läpi hyvin tarkasti ennakkoilmoituksen, joka meille annetaan, ja meidän pitää sitten määritellä asia. En voi antaa tästä mitään yleissääntöä, joka pätee kaikkiin tapauksiin, koska joissakin tapauksissa pitää keskustella siitä tarkemmin. Ja sitten päällekkäisyydet. Aivan kuten sanoitte, komissio on kollegio ja minulla on hyvät yhteydet ja suhteet, hyviä keskusteluja Johannes Hannin kanssa. Meidän kabinettimme ovat hyvin koordinoituja ja pääosastomme tekevät yhteistyötä. Johannes Hahn ja hänen kabinettinsa pää, regiopääosasto ei mitenkään ylläty näistä suuntaviivoista, koska he ovat osallistuneet keskusteluihin komissiossa ja seuraavat kyllä koko prosessia. Jos haluatte esittelijänä ajatellen ähm, alueen rahoitusasetusta, antaa rahastoasetusta, äh, kunhan koordinoimme asiat, on äh, mahdollista, että keskustelemme yksityiskohtaisesti uusista alueellisista suuntaviivoista. Ja totta kai minun kabinettini ja minä itse, minä en ole kuitenkaan asiantuntija, minun kabinettini ja pääosasto, kilpailupääosasto, yhdessä regiopääosaston kanssa. Me olemme käytössänne. Mutta voin tässä vaiheessa sanoa, että tässä tulee mitään yllätyksiä. But the question is if we will be surprised. Also. Oh. Mutta olemmeko mekin sitten yllättyneitä? Haluatteko, milloin te haluatte kokouksen siellä meidän pääosastossamme täällä tänään vai huomenna viikonloppuna vai ensi viikolla? Aivan milloin itse haluatte? Minä aion antaa nämä suuntaviivot viivat keskivälissä kesäkuuta eteenpäin komissiossa. Meillä on tätä ennen vielä aikaa järjestää kokouksia ja oikein mielelläni järjestäisin. Ja sitten kannustin että Me voimme käyttää tätä äh, kokousta äh, niin, että selitämme tätä asiaa tarkemmin. Kannustin vaikutus Sitä varten meillä on äh, tekniikkaa, tietotaitoa, miten sitä analysoidaan analysoimme siinä eri tekijät, mitä voi tapahtua, jos ei anneta valtion tukea samalle hankkeelle, jos hanke tapahtuu äh, samalla alueella, äh, samoissa olosuhteissa ja siinä tapauksessa, että, että valtion tuki ei anna mitään kannustin vaikutusta – tapaus, että ei ole tätä hanketta tai sitten se tulee eri alueelle, jos valtion tukea ei ole. Ja valtion tuki on viimeinen argumentti, jolla voidaan vakuuttaa investoijia siitä, että tämä investointi tulee tuolle alueelle. Siinä tapauksessa on kannustin vaikutus. Niinpä määrite jo lähtökohtaisesti tältä tällä äh, niin sanotulla Greenfield-investoinnilla on tällainen vaikutus. Niin, jos äh, investointi alkaa aloittaa projektin, niin Tämä, liitty, niin tämä ei liity äh, kannustinvaikutukseen, vaan meidän pitää päättää komission tasolla, miten hyvin sopii yhteen tämä hanke ja julkinen tuki. Ja siitähän on ennakkoilmoitus tullut komissiolle. Ja se, että käytetään tätä rahaa, sitä ei voida tosiaankaan tehdä eh, ennen kuin olemme antaneet päätöksen. Ja sitten herras Teixeira, eh, syrjäisimmät alueet, tästä olemme keskustelleet jo useaan otteeseen ja minä sanoin eh, aivan aluksikin, että Tämä, nämä suuntaviivat alueellisessa tuessa ja ryhmäpoikkeusasia, Ne ovat saman asian kaksi puolta, jotka edesauttavat investointeja. Pitää antaa ennakkoilmoitus tietyissä tapauksissa ja tietyissä tapauksissa ei. Mutta ne tulevat, ne tulevat voimaan yhtä aikaa ja ryhmäpoikkeusasetus, siitä eh, keskustellaan vielä siitä, eh, se hyväksytään vasta vuoden lopulla. Minkä tähden ensin hyväksytään sitten nämä alueellisen tuen suuntaviivat siitä syystä, että eh, jäsenvaltiot haluavat aikaa vielä näihin karttoihin, mutta yhtä aikaa niiden pitää tulla voimaan, koska ne ovat saman asian kaksi puolta – ja sitten Kanaria-kysymys. Minulle esitettiin tämä jo aikaisemmin, kun kävin Kanarialla ja sanoin, että tämä Kanarian kysymys, minun täytyy analysoida sitä, kun puhutaan tästä erityis, erityisjärjestelystä Kanarialle tai muille syrjäisille alueille. Tässä tarvitsen ensin kollega Semetan kannanottoa. Ja eh, sitten komissio ja sen, joka on vastuussa eh, tullista veroista. Jos eh, tämä säädös sopii yhteen lainsäädännön kanssa, verotuslainsäädännön kanssa, niin siihen mennään. Mutta jos ei olekaan yhteen sopiva Euroopan säännösten kanssa, niin silloin se ei ole yhteen sopiva minkään tuen kanssa. Jos muutos on mahdollinen, niin sitten meidän täytyy analysoida, sopiiko se yhteen eri tukien kanssa. Meillä on tässä vielä pari kysymystä, Maria Rigo ja, ja kiitoksia komission jäsen, kiitoksia näistä selvityksistä. Nyt kun puhumme alueellisten tukien suuntaviivoista, haluaisin kiittää huomiota siihen, mikä on komission ehdotus ajatellen suuryritysten tukia. Nyt ollaan sitä mieltä, että tämä ei voi olla esteenä varsinkaan sellaisille alueille, joilla on rajoja kolmansien valtioiden kanssa. Ne eivät tule tässä käsitellyksi. Ja tässä viittaan lähinnä Andalusian alueeseen. Kiitoksia ja Monika Holmaer. Madame Holmaer. Monika. Because I'm sitting on the wrong chair, sorry. Niin istun väärällä tuolla, anteeksi rouva puheenjohtaja ja hyvä varapuheenjohtaja. Minä tulen alueelta, josta puhuttiin jo aikaisemmin, siis raja-alueena tukialueisiin. Tulen alueelta, jossa on 250 000 asukasta, josta on 40 000 työpaikkaa kadonnut viimeisen kymmenen vuoden aikana, joita enää uudestaan luomaan. Jotenkin me onnistuimme vuodesta 2007 lähtien, kun nämä tukierot ovat vähentyneet, meillä oli 25-30 prosentin tukierot aikaisemmin, ja tästä johtui se suuri ongelma siellä. Ja sitten 2007 lähtien, kun komissio pyrki vähentämään tukieroja, niin sen tämän jälkeen olen pystynyt rakentamaan 27 000 uutta työpaikkaa. Eli meidän lukumme ovat parantuneet vuodesta 2007 lähtien. Hyvä varapuheenjohtaja, te totesitte, että vain te olette vastuussa suuntaviivoista. Ja näin myöskin komission tavallaan osittain vastuussa tästä tukierosta. En halua, että minun alueeni tulee taas uudestaan tänne tukierojen alueelle 25 prosentin eroon. Mutta en puhu tässä pelkästään omasta alueesta, vaan myös kaikista muista alueista, jotka joutuvat tällaisen tukieron kohteeksi. Ei pelkästään Saksassa, vaan myöskin Itävallassa, eli A- ja C-alueiden väliset erot on kyseessä. Ja nyt te, jos te kerran komissiona olette vastuussa tästä, niin eihän olla reilua, että komissio, toteaa, että Saksan pitää itse alueiden jaolla ratkaista ongelma. Pitääkö sitten Saksan joku tällainen vahvempi raja-alue taas sitten jakoyhteydessä johonkin toiseen alueeseen sitten asettaa järjestykseen, koska ongelmahan on oikeastaan aiheuttanut komissio. Ja silloin <laughs> ongelman aiheuttaja on minun mielestä vastuussa siitä, että hänen pitäisi ainakin osittain ratkaista ongelma. Ja varsinkin niillä raja-alueilla, joissa aikaisemmin ollut mitään tukieroja. No, tiedän, että on vaikeaa, että jos on vaikka 25 prosentin tukiero, vaikka yrittää ylipäänsä nyt vähentämään tukieroja, niin on vaikea kyllä sitten tehdä enää Saksan sisäisiä päätöksiä, joka auttaisi tässä. Yes, I hope colleagues have not... Niin, toivottavasti teillä ei ole mitään sitä vastaan, että Albert ja äh, kysy myös. Äh, Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitokset komission jäsen, että tulitte paikan päälle. Minäkin olen Bayerista alueelta, jossa me olemme lähes 50 vuotta piikkilanka-aidan toisella puolella Tsekoslovakiaan liittyen. Ja minulla on vähän samanlainen tilanne kuin Monika Holmajärvi täällä mainitsi, että 7000 asukkaasta menetimme 2000 asukasta Tsekin alueelle. Ja jos tässä on kyseessä joku suuri tukialue, niin juuri tällaisen raja-alueen, rajavyöhykkeen puitteissa tapahtuu paljon siirtymistä toiselle puolelle. Ja tämän takia komission jäsen, minun mielestä olisi tärkeää, että löydämme sellaisen vyöhykkeen entisen rajan kohdalla, missä ei saa olla yli 15 prosentin tukieroja. Eli siis tuen määrä on minulle ihan sama, mutta ero ei saa olla 15 prosenttia. Tämähän on tietenkin nämä ihmisten etujen mukaista. Me olemme tietenkin tyytyväisiä, että piikkilanka-aika on kaatunut ja nyt pyrimme molemmilla puolilla kehittämään asioita oikeaan suuntaan. Te komission jäsen voitte auttaa tässä. Ja, damit, äh, nicht nur der Eindruck Edustaja Kallenbach, kiitoksia. Jos et syntyisi sellaista kuvaa, että tässä on pelkästään Saksan ongelma, kyllä myöskin Itävallankin ongelma kyseessä. Tämä mainitsin jo Stra- Strasbourgissa. Minä olen Ata Ala Itävallan alueelta, ja haluan painottaa tätä, että meillä on eh, sellainen kanta, että yli 15 prosentin tukieroja ei voida sallia. Kiitoksia puheenjohtaja. Äh, voisin vastata kaikkiin näihin viimeisiin puheenvuoroihin samalla vastauksella. Niin nyt kun te näette suuntaviivojen nykyisen tekstimuodon, näette, että se alue, ennalta määrätty eh, alue C, eh, mukaan lukien ne päätökset, joita tehdään kansallisella tasolla, eh, suurin, mm, suurin tuki prosenttien 15. Ja siinä tosiaan se on mukana jo suuntaviivoissa. Olen tyytyväinen siitä, että olette samaa mieltä, ei pelkästään tästä, mutta muistakin. Ja sitten se, mitä sanoi Rova Holmeier ja Kallenbach, mutta ihan viimeinen puheenvuoro siinä Holmeier puhui siitä, kenen on vastuu, kenellä on vastuu se, jolla on toimivaltuus. Ja valtion tuikien valvonnassa komissiolla on tässä yksin oikeudellinen vastuu. Kuka sitten määrittelee jäsenvaltioiden kartat? Jäsenvaltiot itse. Siinä on jaettu toimivaltuus alueilla ja tässä toissijaisuusperiaate toimii hyvin merkittävästi, kun jaetaan toimivaltuudet ja voin kuvitella oikein hyvinkin, että mitä monet teistä sanoisivat, monet teistä, jos olisin tullut tänne sanomaan, että jäsenvaltioilla ei ole minkään näköistä valtuutta määritellä kansallisia karttoja ja komissio määrittelee ne sataprosenttisesti. Uskoisin, että no, meillähän on omat tehtävämme ja meillä on oma vastuumme ja jäsenvaltioilla on omat vastuunsa, omat tehtävänsä ja minun mielestäni tämä on oikein hyvä tehtävänjako. Kiitos. Kiitoksia oikein kovasti komission jäsenä, että olitte täällä puolitoista tuntia paikalla. Haluan aivan lopuksi ottaa esiin pari yleiskysymystä. Te tiedätte varmasti, että varat, jotka investoidaan Tämä tapahtuu 2015 ja komissio tarkastelee tätä asiaa eikä saa aikaan epävarmuutta suhteessa näihin sääntöihin, joiden puitteissa nykyisen kauden maksusitoumusmäärärahat käsitellään. Ja sitten toinen kysymys. Ymmärrätte varmaan, että meidän mielestämme on parempi, että on alueelliset tuen suuntaviivat, koska alueellisten, alueelliset tilanteet ovat etu sijalla. Ja kun taas puhutaan alakohtaisista tuista, suuryritykset tietyillä aloilla, eh, tietenkin tässä voidaan puhua Lontoosta ja eh, Bulgarian köyhistä alueista eh, samalla tavalla. Niinpä toivoisimme, että kyseessä on nimenomaan alueellisen tuen suuntaviivat. Ja teillä on ehkä tällaiset eri, eri pääosastot, alakohtainen ja alueellinen että ei oteta liikaa pois tästä alueellisesta tuesta alakohtaiseen. Kyllä panen tarkkaan merkille tämä alueellinen versus alakohtainen tuki. Huolehdimme siitä, että toimimme päätöksissämme täysin johdonmukaisesti. Emme unohda alueellista ulottuvuutta näissä tukihankkeissa, valtion tukihankkeissa. Tiettyjä hankkeita me analysoimme, otamme huomioon niiden yhteensopivuuden sektorikohtaisten suuntaviivojen kanssa. tämä on aivan loogista. Esimerkiksi tutkimus, innovointi, ympäristö ja niin edelleen. Emme voi arvioida tiettyjä investointihanketta eri kriteerien pohjalta koska ne sijaitsevat sitten toisella alueella tai naapurialueella. Mutta varmistamme kyllä tämän johdonmukaisuuden. No sitten määräajat. Niin kuin totesimme, haluamme komissiossa kollegion tasolla hyväksyä nämä suuntaviivat kesäkuussa. Näin kansallisten karttojen suunnittelu avautuisi vuoden jälkimmäisellä puoliskolla – 2014 alussa yleinen ryhmäpoikkeusasetus hyväksytään komissiossa. Ja tarkoituksenani on saada näihin suuntaviivoihin se, että uusien suuntaviivojen voimaan astuminen tapahtuisi siinä vuoden 2014 keskivaiheilla, jotta voidaan varmistaa analyysikausi, keskustelukausi siitä, mitä nämä uudet suuntaviivat oikein ovat, niin että ei synny väärinkäsityksiä ja voidaan vielä viilata, säätää lopullisesti eh, koordinointia alueellisista suuntaviivoista ja tämän uuden asetusperheen välillä, joka liittyy rakennerahastoihin ja kohesiorahastoihin. Äh. Uh, to conclude, uh, I would like only... Äh, aivan lopuksi haluaisin äh, painottaa, jos ymmärsin oikein, että tämä äh, minun mietintöni, odotatte, että siitä äänestetään kesäkuun puolen välin asti suuntaviivoista. Kiitoksia kovasti tästä. Niin, siellä komissiossa odotetaan kyllä kovasti tätä mietintöä. Thank you. Kiitoksia. En tiedä, taputetaanko komission jäsenille. No ei taputeta, mutta kiitoksia kuitenkin. No niin, no ¿Eh? Yo voy a pensar que se puede hacer localmente. Me invitas un día a comer y... Uh, Hyvät kollegat, nyt on aika äänestää. Haluaisin kuitenkin käyttää vielä kaksi minuuttia ja esittää lyhyen ilmoitusasian. Niin kuin tiedät, ne, jotka olivat täällä jo eilen, vaikkakaan meitä kovin montaa ei täällä ollut, mutta voinpa siltikin kommentoida Tarkoitus on äänestää kesä, heinäkuun kokouksessamme nämä asetukset. Haluamme viimeistellä tämän asian niin, että ihmiset, jotka odottelevat näitä päätöksiä, voivat jo valmistella investointejaan. Ja sitten lokakuussa mentäisiin täysistuntoon. Ensimmäinen tammikuuta voimaan astuminen riippuu myös neuvotteluistamme Euroopan parlamenttina Irlannin kanssa. Kun keskustelemme, neuvottelemme monivuotista rahoituskehyksestä, sehän liittyy myös näihin tarkistuksiin ja niistä neuvottelemiseen, jotka osaltaan ovat osa tämän vuoden budjettia. Poliittisissa ryhmissä kansallisissa valtuuskunnissa käytte varmaankin keskusteluja tämän vuoden budjetista ja monivuotisesta rahoituskehyksestä ja muista kysymyksistä. On tiettyjä vaaroja sille, että emme saa neuvotteluja päätökseen ilman lukuja tässä sääntelykehyksessä. Siitähän neuvotellaan yhteispäätösmenettelyn mukaisesti. Olette todennäköisesti kuulleet, että ei ole selvää, saammeko rahoituskehysneuvottelut päätökseen heinäkuuhun mennessä, toteaisin, että on se vaara, että kesän jälkeen tämä työ vielä jatkuu ja voi olla, että monivuotista rahoituskehystä ei edes saada. Haluan, että olette täysin tietoisia tällaisen skenaarion vaikutuksista politiikkojen kannalta ja oikeastaan viimeisen kahden vuoden kannalta. Valiokunta on tehnyt paljon valmistelevaa työtä ennen näitä neuvotteluja, ja neuvotteluja on käyty kokonainen vuosi. Tämä kaikki kova työ voi valua hukkaan, jos rahoituskehysneuvottelut epäonnistuvat. En tässä halua painostaa tai esittää ehtoja kenellekään. Haluan vain, että olette täysin tietoisia siitä, että jos emme saa päätöstä rahoituskehyksestä, niin sillä on seuraamuksensa politiikkaan, politiikan aloittamiseen tammikuun alusta lähtien. Meidän etujemme mukaista on selittää nämä asiat myös muille kollegoille, jotka kenties eivät ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa, että meillä on kohesiopolitiikassa vuosittainen budjetti, mitä tämä tarkoittaa kokonaispolitiikan kannalta. Kollegat eivät tätä välttämättä ymmärrä, koska he eivät ole mukana tällä alalla. Ja mitä tämä tarkoittaa, että politiikka ei vielä lähde pyörimään heti tammikuun alusta lähtien alueilta kuuluu, että siellä kovasti odotellaan meidän päätöksiämme, jotta voidaan käynnistää politiikan teko tammikuun alusta. Valmistelutyötä on tehty myös alueilla paljon. Tämä siis, jotta olette tietoisia ja ette menetä täysin unianne öisin. Eli haluamme varmistaa rahoituksen mahdollisimman pian. Näillä sanoilla aloitamme äänestyksen. Voitteko laittaa kortit äänestyskoneisiin? Could you open the vote? Miguel, voitko avata äänestyksen? We have the list, the, the latest list. I hope. Okay, good. Uh, it works? Yeah. No, I think... Toimiiko? Kolme 43 korttia 43 on nyt koneissa, eli tarkistakaapa korttinne. I mean for some colleagues who are maybe new. Kenties uusille kollegoille vielä sanon, että meidän täytyy ensin tässä leikisti äänestää, jotta tarkistamme, että kortit toimivat. Voitte painaa mitä tahansa nappulaa. still four people didn't check their cards. Neljä on vielä, jotka eivät ole testanneet konettaan. So the first uh, vote is on... No niin, ensin Vlasakin mietintö. Voimmeko aloittaa? Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi neljä kohta kohdalta Alden pyynnöstä ensimmäinen osa kompromissi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt Ekon yksi. Ei. Selvä, selvä. Kompromissi kaksi. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 28 tarkistuspuolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Nyt Ekon kahdeksan toinen osa ei. En ymmärrä tätä. Hyvänen aika. No niin, kompromissi kahdeksan. Pahoittelen näistä, näistä komment- näitä kommentteja. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi seitsemän. Siellä on kohta kohdalta. Ensimmäinen osa, kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi 9. Tässäkin kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, toinen osa puolesta vastaan tyhjää taisi olla hyväksytty. Niin, no tarkistetaan. Kompromissi 9, toinen osa. Tarkistetaan. And then what? Yeah, and then we go to amendment 50. Okay. The vote is closed. Äänestys päättyy. 21-20 äänin hyväksytty. Tiukka äänestys, mutta hyväksyttiin. Jollakin kävi tuuri. Nyt tarkistus 50. Siinäkin kohta kohdalta 50. Kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa A, se raukeaa. Ekon 10. Ekon 10 ei. Se raukeaa. Kompromissi 5. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 6. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 97. Tarkistus 97 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 98 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Hylätty. 99 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 100 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 102 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 103 puolesta. Niin, anteeksi. It was adopted. Se hyväksyttiin, aika huolehtiko. 103 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 105 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 106 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi 11 kohta kohdalta. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. 107 raukeaa, eikö niin? Menemme kompromissiin 12 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Nyt kompromissi 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 14 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi. Ei vaan Toinen osa Ekon 15 sitä ei vielä hyväksytty. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 15. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. No niin, artiklat on hoidettu. Sitten viitteet. Tarkistus 1. Hylätty 2. Puolesta vastaan tyhjää hylätty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 Miksi se raukeaa? 11. 11 nyt on äänestyksessä. 10 raukeaa. 11 siitä äänestämme. Onko minulla sitten väärä äänestyslista? Minulla on tässä miinus ja Lambert näyttää sormia ylöspäin. 11 vielä. It was the result? Yeah, but you see again, uh, it was adopted. It was adopted. Hyväksytty. No niin. 11 hyväksyttiin. Sitten johdantosan kappaleet 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, eikö niin? 13 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty, 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, kompromissi 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt en tiedä. K, sitä äänestetään. 18.19 puolesta vastaan. Tarkistetaan. En ymmärrä tulosta. Vote should be open. Äänestys alkaa. Tämä on kohta K. Äänestys päättyy, hylätty. Nyt työllisyys- sosiaaliasian valiokunnan ehdotukset. Siellä ensin ykkönen puolesta vastaan Tarkistetaan tämä. The vote is open. The vote is closed. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 20-23. Kaksi puolesta. Tämäkin tarkistetaan. Ei ole selvä. Äänestys alkaa. Kaksi. Recital A, we don't vote. So it is again rejected. Hylätty äänin 20-22. Ehdotus on kappale A. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten B raukeaa. Äänestämme viitosesta. Viisi. Työllisyys viisi. Puolesta. Vastaan. Tarkistamme tämän. Numero viisi. Äänestys päättyy. Yksi ST-läinen kortti pois koneesta. No niin, nyt on hyvä. Äänestys päättyy. Hylätty äänin 19.22. Kuutonen raukeaa. Kaikki loput raukeavat. 11. Sitä äänestetään. Puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Ei, luulen, että se oli hylätty, mutta kyllä se voidaan tarkistaa. Äänestys alkaa. Ehdotus 11. The vote is closed. Äänestys päättyy. Äänin 20-21 hylätty. Tiukka tulos. Ja nyt 13. Ehdotus 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy. 33 puolesta, 6 vastaan. Onneksi olkoon. Asia hoidettu. Nyt budjetti, talousarvio 2014, Kaakkisin lausunto. Sorry, I put the, the already here. I'm sorry, I made a mistake. Instead of putting this in here, I put It's okay, it's okay. Maybe you will be right. So, can we start Voimmeko ryhtyä äänestämään tästä Stavra Kaakkisin miet- lausunnosta? Katsoin, että onko kyseinen henkilö paikalla. Voimmeko lähteä äänestämään? Talousarvio on 14. Stavra Kaakkisin lausunto. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten This is complicated. Four. Aika monimutkaista nelonenko. So we go now to... Nyt numero neljä. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Nyt seitsemän. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja siinä se loppuäänestys alkaa. Ja päättyy. Äänin 41 hyväksytty, yksi tyhjä ääni. Onneksi olkoon, Sorsos. Ja nyt äänestämme lausunnosta valmistelijana Jean-Jacques Pisep ja siinä liikenneteknologian strategia-aiheena. Kompromissi yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Viisi, kaksi osaa. Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seitsemän puolesta vastaan. Tarkistamme. Seitsemän. Äänestys alkaa. Ja päättyy. 22-21 äänen hyväksytty. Kompromissi kolme Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan tyhjää Hyväksytty 16 puolesta. Tarkistetaan 16. Äänestys alkaa. Closed. Äänestys päättyy. 17.26 äänin hylätty. 17. Puolesta. Puolesta äänet. Vastaan. Hylätty luulisin, mutta tarkistetaan 17. The vote is closed. Äänestys päättyy. 20-23 äänin hylätty. Ei olisi pitänyt tarkistaa. 18 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 22, eikö niin? puolesta vastaan. Täytyy tarkistaa, koska en vain näe selvästi. Olen pahoillani. It's a plus, yeah. Niin, plussahan siellä on. Äänet 19.24 hylätty. Parempi on näissä koneäänestyksissä. 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, 24 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt suullinen tarkistus Vlasakilta. Vastustaako joko suullista? Ei. Äänestetään tästä puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 5 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 29. Tarkistetaan. Tarkistetaan. 29. Close, the vote is closed. Äänestys päättyy. 14.29. Hylätty. Nyt 29 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 29. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. 28.15. 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys koneella. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 puolesta ja yksi tyhjä ääni. Onneksi olkoon. Nyt kohta 18. Blasakin lausunto kulttuurista ja luovista aloista. Tarkistus 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 2. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 5. Puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 5. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 21-20 äänin hyväksytty. 6 puolesta vastaan tarkistetaan. Tarkistus 6, en ymmärrä tulosta oikein. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty se on. Kompromissi yksi puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 13 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 15 puolesta vastaan. Tarkistetaan 15. Ja täytyy itsekin muistaa äänestää. Äänestys päättyy. 21-21 eli hylätty. 16 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta. Tarkistamme 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Ääni 14.28. Kompromissi kaksi puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi neljä puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 30 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 31 hylätty. 32 puolesta Tarkistetaan. 32. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty äänin 22, 19. 33 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 41 puolesta ääntä, yksi tyhjä. Onneksi olkoon. Ja nyt Martin Anderssonin lausunto aiheena EU nuorisostrategia, täytäntöönpano. Um, so I don't have the good list. No, sorry. okay, okay. just, tell me. Suullinen tarkistus tarkistukseen yksi. Vastustaako joku suullista tarkistusta? Ei. Äänestetään näin. Puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus A. Tarkistus kahdeksan nyt. Kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kymmenen puolesta vastaan tyhjää hylätty. Yksitoista puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 15 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 16 niin ikään kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Toinen osa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 17 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 22. Tarkistetaan 22. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Äänen 21-21 hylätty. 23 puolesta. Vastaan sama tilanne. 23 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20-22 hylätty. 24 puolesta. Vastaan. Tarkistetaan. 24. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hylätty. 25 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 26 puolesta. Tarkistetaan. 26. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. 20-22 äänin hylätty. 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Loppuäänestys. Äänestys alkaa. Siinäpä se. Äänestys päättyy. Ääni 41 puolesta ääntä ja yksi tyhjä ääni hyväksytty. Äänestykset on nyt hoidettu. otherwise very Seuraava kohta aloitetaan välitettävästi. Oletko valmis, Mocha? Sinä olet valmiina. Dear colleagues, please leave the room and... Uh, Hyvät kollegat, poistukaa hiljaisesti. Those who stay also please be... Ja ne, jotka jäävät tänne saliin, olkaa tekin hiljaa. Use this. I don't know if you want to say about the adult. I put it anyway. No. In case you want to say. I don't know what I should say. Yeah. Uh, I would like to use maybe this time. To... Kenties voisin käyttää tämän hetken ja kertoa teille päätöksistä, joita koordinaattorit tekivät eilen. Olemme jakaneet mietinnöt ja lausunnot. Älkää sitten valittako, etten kertonut teille. No niin, lainsäädäntömietinnöt. ECR otti mietinnön joka liittyy asetukseen, jota komissio ehdottaa nyt tuloksena neuvoston päätökselle määräyksistä, jotka liittyvät taloushallintoon tietyissä jäsenvaltioissa, jotka ovat vakavien vaikeuksien uhan alla, ECR. Sitten unionin solidarisuusrahasto Slovenia, Kroatia ja Itävalta. Päätimme, että lähetämme myönteisen kirjeen puheenjohtajalle. Sitten parlamenttien välinen valtuuskunta kokous. Sovimme, että järjestämme seuraavan tämän vuoden kokouksen kansallisten parlamenttien kanssa 27. ja 8. marraskuuta. Päätimme, että nyt marraskuussa kokoonnumme 26. ja 7. päivä. Keskustelimme aiheesta ja sovimme, että Eikö tätä vielä työstetä? Lopullista versiota siis. Ajatuksena olisi se, että keskustelisimme täytäntöönpanon haasteista kohesiopolitiikan seuraavassa sukupolvessa seuraavina viikkoina ennen tulevaa kokousta, jolloin meillä on näkemysten vaihto konkreettisesta sisällöstä kun ajatellaan yhteiskokousta kansallisten parlamenttien kanssa. Sovimme myös, että ei lähetetä kirjettä MFF-neuvottelijoille, jossa pyydettäisiin äh, Majotin alueelle lisäallokointia. Tämä koordinaattoreiden päätöksistä, jotka nyt esittelin teille hyväksyntää varten. Näin ollen ne on hyväksytty. Siirrymme kohtaan 20 esityslistalla. Moitsak Leva Kekus. Osana kohesiopolitiikkaa toteutettu energiatehokkuustoimenpiteiden täytäntöönpano ja vaikutus. No niin, puheenvuoro on sinulla. Ole hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Ensinnäkin haluaisin todeta, että valmitin kaikin sloveniaksi äidinkielellä. Luulen, että täällä tulkkausta ja ollutkaan tulkkausta, joten anteeksi, jos eh, en puhu ehkä niin täydellistä englantia. The challenge for you, yes, for me. So, but... Niin tämä ehkä haaste teille sitten. No, ensi kerralla kuitenkin varmaankin. toivottavasti täällä on sitten joku muu kielijärjestely. No niin, heti aluksi on hyvä, että aloitamme keskustelun energiatoihin tehokkuustoimenpiteistä kohesiopolitiikan osana. Ja tämä on osa osallistavaa ja kestävää ja älykästä kasvua EU, joka on nähty tärkeänä osana EUn union strategiaa. Tällä hetkellä EU on suurien haasteiden edessä, että pyrimme vähentämään energian kulutusta 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä. Tämä on tämä Eurooppa 2020 strategia nimellä kulkeva tässä politiikka, joka tukisi energiatehokkuutta, se pitäisi olla mm, tärkeimmässä roolissa. Ja minun mielestä kohesiopolitiikka on yksi näistä politiikoista, joka tukee tätä. Energiatehokkuuden luominen on niin tärkeää kilpailukyvylle ja win-win vaihtoehto mm, ilmastonmuutoksen vastaisessa taistelussa. Tämä loisi myöskin selkeitä etuja kotitalouksille, yrityksille, vähennetään kuluja, luodaan työpaikkoja ja mahdollisuuksia, kasvun mahdollisuuksia. Ja rohkaistaan myöskin vähän, siirtymistä vähähiiliseen talouteen. Kohdistuspolitiikka on yksi tärkeistä tukilähteistä, joiden, joiden avulla EU voi taas päästä sitten energiatehokkuustavoitteiden saavuttamisen tielle. Ja pitää katsoa, minkälaisia vaikutuksia eurooppalaisilla rahoitusprojekteilla on ollut ja katsoa tulevaisuuden tavoitteita. Tätä pyrimme juuri katsomaan minun mietinnössäni. Energiatehokkuus vaatii sitä, että pitää kehittää asumista ja liikennettä tehokkaampaan suuntaan. Varsinkin alue- ja paikallisviranomaisilla on näillä aloilla tärkeä tehtävä. Juuri asunto- ja rakennusala on tämän minun mietintöni keskipisteessä. Ja meidän pitää tehdä toimenpiteitä, että ne sektorit, joilla on suurta, suuret mahdollisuudet energiansäästöihin, niitä käytetään enemmän seuraavalla toimikaudella 2014-2020. Täällä on tehty myöskin tutkimuksia tämän hetkin hetkisten tavoitteiden saavuttamisessa myöskin eh, tilintarkastustuomioistuin tarkasteli asiaa muutama kuukausi sitten. Ja haluaisin antaa tavallaan eh, myönteisen kommentin näihin tilintarkastustuomioistuimen kommentteihin. Jos katsotaan vaikka tuon, onko tämä energiatehokkuusinvestointi älykästä investointia, niin minun analyysin mukaan näin on energiatehokkuuden tukeminen e, e, Euroopan rakenne- ja investointirahastojen avulla siirrymme oikeaan suuntaan. Meidän pitää katsoa myöskin EAKRn neuvotteluryhmän toimia, joten en halunnut vielä tässä vaiheessa estää mitään näkemyksiä vielä tähän, koska asiasta keskustellaan vielä. Mutta tänään olemme päässeet jaskeleen eteenpäin asioissa ja uskon, että voimme myös tarkistuksilla parantaa lopputulosta, joka, joka saadaan EAKRn puitteissa, trilogin puitteissa. Minäkin olen esittänyt tämän, tämän suuntaisia ehdotuksia tähän liittyen. Ne tulee tietoisuuden herättämiseen ja tiedon äh, välittämiseen – Minusta tämä on tärkeä asia. Tämä on niitä asioita, joita ihmiset pitävät itsestään selvänä. Mutta kun puhuin sitten alue- ja paikallisviranomaisten edustajien kanssa, kuten varmaan tekin olette tehneet, kuten myöskin alueiden komitean edustajien kanssa, niin kuulin monta kertaa, että tarvitaan parempaa tiedottamista ja se on parempaa tiedottamista parhaista käytäntöistä ja myöskin kun tehdään energia- ja tehokkuusinvestointeja paremmin ja kuinka voidaan paremmin rahoittaa projekteja uusien innovatiivisten rahoitusvälineiden avulla. Rahoitusvälineet ovat myöskin yksi tärkeä osa mietintöäni. Asia, jota pitää kylläkin katsoa vielä lisää. Pyrimme antamaan vihjeitä komissiolle – joka on luvannut meille ja sidosryhmille, jotka toivat kentällä, että voimme odottaa tavallaan tällaisia valmiita rahoitusvälineitä uudella toimintakaudella. Ja tämä tulee tapahtumaan varmaankin tällä viikolla tai ensi kuussa. No, aika kuluu. Ja emme ole vieläkään nähneet mitään todellisia ehdotuksia. Jos me vakavasti ajattelemme, että meidän alueemme ja hallintoviranomaisemme voivat voida käyttää näitä tuotteita hyväksi ja rahoitustuotteita, niin meidän pitää antaa myöskin oikeudesta varmuutta heille ja selventäviä kantoja tähän. He tietenkin tarvitsevat aikaa asioiden täytäntöönpanon, ja me olemme täällä komiteassa aina toistaneet samoja asioita jo puolentoista vuoden ajan. Olemme hyvin tietoisia myöskin tämänhetkisestä rahoituskriisistä ja säästötoimenpiteistä, joita ovat kaikkialla EU-ssa näkyvillä, joka tekee vaikeaksi jäsenvaltioille löytää soveltuvaa yhteisrahoitusta kohesio rahaston ohjelmia, jotka tukevat energiatehokkuutta. Tämän takia on tärkeää, että me etsimme ja tarkennamme uusia tapoja, joilla voidaan rahoittaa projekteja. Ja ne lopuksi haluaisin todeta muutaman asian vielä rakennussektoriin juuri asuntojen ja rakennusten energiasäästöpotentiaali olisi valtava, se olisi 40 prosenttia EU-ssa. Meidän pitäisi tätä potentiaalia käyttää, ja sitä ei, ole, sitä ei saa jättää käyttämättä. Olen tyytyväinen, että parlamentti, neuvosto ja komission kanssa neuvotteluissa saimme kohesirahastojen ja EAKR autta tähän tukea, ja nyt meidän pitää sitten tukea myöskin julkista sekä yksityistä rakennus- ja asuntosektoria. Tällä hetkellä, kun katsotaan rakennusten saneerausta jäsenvaltioissa, niin komission pitäisi olla proaktiivisempi ja tukea tässä tätä toimintaa tiekarttojen avulla. Nämä tietokarttoja pitäisi luoda yhdessä ohjelmien kanssa – ja ottaa myötässä mukaan yhteisön rahoitusvälineet ja näin luoda sitten asunto- ja rakennusalalle luottamusta toimiin. Mietinnössä olen ottanut energiainvestoinnin ongelmia esille, mutta myöskin katsomaan rakentavia toimenpiteitä, jotka voivat parantaa tilannetta. Meillä on hyvin perusteltu mietintö edessämme ja odotan mielenkiinnolla yhteistyötä teidän kanssa ja varjoesittelijöiden kanssa ensi kuussa. Kiitos. Lähdetään liikkeelle varjoesittelijöistä Kolanska Popinska. Eh, thank you very much. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Haluaisin kiittää rouva eh, Kokusia tästä mietinnöstä ja olen samaa mieltä <clears throat> suurimmalta osina hänen kanssaan siitä, miten tärkeää tämä energiatehokkuus on myös se, että lisätään tietoisuutta innovoivista energianlähteistä ja ratkaisuista. Olen samaa mieltä myös tästä uudesta äh, rahoitusselvityksestä, joka pitää, jonka pitää tukea, äh, tukea äh, antaa tällaisena kriisin aikoina. Kun kävin läpi tätä mietintöä, huomasin, että siinä oli paljon hyviä kohtia. En halua niitä käydä kaikkia, menen vain niihin kohtiin, joita haluan painottaa ja joissa on hiukan heikkouksia. Aivan ensiksi tasapaino, joka saatiin kohesiopolitiikka neuvotteluissa, niin tämän mietinnön ei pitäisi niitä muuttaa. Minun mielestäni se on tärkeää ja Eikä, eikä näin näitä nyt pitäisi mitenkään pilata siinä mielessä, että meillä on tulossa, tulossa hyvät neuvottelutulokset energiakysymyksistä. Ja täällä on pari seikkaa, joista pitää vielä keskustella varjoesittelijöiden kokouksissa kohta 10-12. Täällä on kysymys myös neuvotteluista ja joustavuudesta, mutta tämä varmasti voidaan ratkaista aivan erillisessä kokouksessa. Mutta eniten minua huolestuttaa se, että tämä on ennemmin kuin, ennemmin niin kuin ITRE-mietintö, vähän ITRE-mietinnön painen, eikä niinkään regimietintö. Siitä puuttuu alueellinen ulottuvuus joka on tyypillistä tälle valiokunnalle. Niinpä minun mielestäni monet äh, mietinnön kohdat, monet jo, niistä liittyvät energiatehokkuuteen, monet niistä ovat tämän valiokunnan toimivaltuuksien ulkopuolella. Äh, voimme jättää tietysti sen näin, mutta jos se nyt on sellaisena kuin on, niin varmasti sitten asioita pitää käsitellä laajemmin täysistunnossa. Nyt pitäisi kaikkien poliittisten ryhmien käydä läpi tämä ITRE-valiokunnan jäsenten kanssa. Ja ehkäpä voitaisiin siirtää vähän myöhemmäksi vääräaikaa tarkistuksille, jotta näin voitaisiin tehdä. Jos me päätämme, että ei ole, mutta minä haluaisin painottaa juuri tätä näkökohtaa. Täällä on myös tiettyjä kannanottoja, jotka saattavat olla harhaanjohtavia energiatehokkuusdirektiivin osalta, mutta pyrin korjaamaan tätä. Ja sitten lopuksi vielä ilmastonmuutos ja se, miten energiatehokkuus voi säästää rahaa, koska ei enää tullata energiaa. Minun mielestäni tässä päätelmä on väärä tässä energiatehokkuuden edistäminen on tietenkin myönteistä riippumatta siitä, mitä uskomme ilmastonmuutoksesta. Tässä pitäisi pitäytyä aiheessa eikä mennä pidemmälle kuin mitä energiatehokkuus sinänsä on aivan yleisesti ja varsinkin mitä tulee ilmastokysymyksiin. Minun mielestäni tässä pitäisi keskittyä vielä tiukemmin mietinnön aiheeseen. Olen sitä mieltä, että sen jälkeen kun äh, muutama korjaus tähän tehdään, niin tästä tulee erittäin hyvä, hyvä mietintö ja varmasti se saa laajalti tukea valiokunnassa. Kiitoksia. Thank you. Uh... Kiitos. Karima ei ole paikalla. Elisabeth, puhutko hänen puolestaan? Chartership uh, because of sedation uh, okay. for Karima. Uh, niin, olen täällä myöskin puhumassa Kariman puolesta. Koska me teemme yhteistyötä tästä mietinnöstä, niin tee vain lyhyen kommentin tähän. Mä yleinen kommentti on se, että meidän mielestä nyt tämä raportti menee ihan, tai menee ihan oikeaan suuntaan. Me olemme tietenkin tyytyväisiä, että tässä on otettu esille kaikkia yksityiskohtia tehty ja tässä on tehty paljon työtä minun mielestäni ja paljon tasapainoisia muotoiluja, yksityiskohtaisia muotoiluja, jotka todellakin esittävät, että tässä on hyvää argumentointia. Ja pidän tästä kyllä hyvin paljon. Mutta tiedän, että tämä on hyvin vaikea toimintakenttä myös. Ja on vaikea yhdistää sosiaaliset ja taloudelliset tekijät toisiinsa, joka on kappaleessa yksi. Tämä yleinen, yleisissä kommenteissa. Ja tämän takia myös taas hyvin tärkeää, tai minun mielestä tässä pitäisi mennä enemmän yksityiskohtiin, koska tässä on juuri se alueellinen aspekti kyseessä. Kuinka voisimme ratkaista Ongelma myöskin rahoitusvälineiden avulla, että sosiaaliset ja taloudelliset ulottuvuudet voitaisiin yhdistää asiassa juuri asuntoalalla. Tämä on se tärkeä asia, josta tulemme tekemään hieman arviointia vielä tulevaisuudessa, mutta juuri tämän suuntaisesti haluamme katsoa asiaa. Sitten rahoitusvälineet. Minäkin haluaisin hieman pohtia olemassa olevia välineitä, joita on juuri luotu kriisi aikana. Tämä 4 prosenttia, jos muistatte, mikä on nykyisessä asetuksessa mukana, koska tämä on myöskin vakava argumentti sen puolesta, miksi me pitäisi jatkaa tämän suhteen työtä tulevaisuudessa. Jos muistan oikein, niin tämä 4 prosenttia voidaan täyttää toimenpideille ja raskaus enemmänkin kuin yli 4 prosenttia tähän näin. Tämä osoittaa tietenkin, että olemme oikeaan suuntaan tämänkin suhteen. Minusta on tärkeää, mitä on kohdassa 34 tilintarkastustuomioistuimeen liittyy varmaankin sama tästä positiivisen tuloksen aikaiseksi. Teit kommentteja tähän liittyen, mitä tämä on tapahtunut. Ehkä tuosta on myöskin jotain päätelmiä tämän suhteen. Tietenkin mutta mä, tässä ainoat kommentit, koska minusta muuten argumentointi on hyvin kattavaa ja selkeää Joten kiitokset tästä kovasta työstä, jota olet tehnyt. Thank you very much, Elisabeth. Kiitos Elisabeth. Haluaako joku vielä käyttää puheenvuoron? Niin, olet ollut niin hiljaa siellä viime aikoina. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Erittäin mielenkiintoinen aihe, koska minäkin olen ITRE-valiokunnassa pieni, mutta Pieni pettymys on se, että jäsenvaltiot äh, tällaisen kriisin aikana ja äh, laman aikana eivät ole puuttuneet mahdollisuuteen äh, luoda työpaikkoja, kasvua, työpaikkoja. Minun mielestäni se, että meillä olisi tässä alueellinen näkökulma, se auttaisi, koska sillä tasolla voidaan lisätä tietoisuutta, joka on tarpeellista ja se, että meillä on suoria kuluja tästä niin kuin sanottiin, meillä on tässä kumppanuus, joka vipuvaikutuksen ansiosta saa aikaan säästöjä. Meidän pitää päästä 2020 tavoitteisiin energiatehokkuudessa, mutta kyse on myös talouden tehokkuusta, tehokkuudesta ja meidän pitää sitä varsinkin painottaa, varsinkin tällaisena laman aikana. Taloustehokkuutta saadaan aikaan yksilöiden, alueiden, jäsenvaltioiden kautta ja haluaisin nähdä, että tässä ponnistellaan vakavasti, jotta koordinoidaan tätä kautta EUn. Itse asiassa olen sitä mieltä, että kansalaiset ovat valmiita tähän. Tässä on kyse vain johtajuudesta ja siitä, että on oikeat rakenteet, jotta se, voi, se voidaan saada aikaan yhteisön tasolla ja jäsenvaltiotasolla, joten edistystä on mahdollista saada aikaan. Ja haluan kiittää kollegoita tässä hyvästä työstä. Meidän täytyy saada tätä eteenpäin, koska kyseessä on win-win tilanne useimmat asiat maksavat paljon ja hyödyt eivät välttämättä ole nähtävissä. Usein ne ovat väliaikaisia, mutta tässä kyseessä ovat jatkuvat hyödyt. Siis sitä pitää painottaa yhä vain enemmän. Kiitos Sean. Annoitko äänesi Seanin käytettäväksi vai haluaisitko puheenvuoron? Aivan muutama kommentti ensinnäkin tästä viimeisimmästä Seanin kommentista – ja tästä ikään kuin palaavasta rakenteesta, joka tulee vastaamme yhä uudelleen. Selkeytitte sen, mitä viime vuosina on tapahtunut. Ja tästähän saadaan myös tuloja. Meillä on esimerkiksi välineitä, investointipankki ja muita innovatiivisia rahoitusmetodeja – Siellä voidaan todellakin saada vähän suurempia tuloksia. Kun kumppanit lähtevät mukaan omine investointeineen, niin sitten on sopimus siitä, että seitsemän vuoden jälkeen energia lasku onkin pienempi ja raha sitten palaa rahastoon. Eli voi olla, että monissakin tapauksissa tämä ratkaisu olisi budjettineutraali. Meillä on huomattava määrä aluepoliittista rahaa, jota me hallinnoimme. Meillä on kohesiorahasto ja myös aluekehitysrahasto. Ja ne maat, jotka eivät vielä ole päässeet tähän nykyiseen tavoitteeseen, niin niiden täytyy sitä rahaa hyödyntää. Kenties tätä myönteistä seikkaa pitäisi korostaa enemmän niin, että Tämä valiokunta aluepoliittisena valiokuntana ominen välineineen voisi nimenomaan korostaa tätä tulospuolta. Meillä on kumppaneita, joita voimme ottaa mukaan sekä alueellisesti että paikallisesti. Kenties tarkistuksilla vielä tätä kohtaa voidaan nostaa esille. Tässä on jo 27, mutta voisi olla isompikin. Nolbrecht. Kiitos, Jan Albrecht. Yes, uh, thank you, And, uh, there are some... Kiitoksia puheenjohtaja. Tässä ehkä nyt varas aika tällaiselle tekstille, koska joko se sitten esittää ennen kohesiorahastoäänestystä, ja ehkä meidän pitäisi kertoa jotain, joka, mitä on ehkä tehty jo sitä ennen. Tämä on jo tehty etukäteen. Ehkä olisi parempi tehdä tämän sen jälkeen, kun se on hyväksytty äänestyksessä. Ja sitten voidaan että me tuemme ja niin edelleen. Eli ajankohta on tärkeää. Ehkä olisi parempi tehdä se sen jälkeen, kun on äänestetty heinäkuussa, jotta voidaan todeta, että tämä on nyt sitten se perusta seuraavalle vaiheelle. Sitten toinen asia. Se mitä Elisabeth juuri totesi neljästä prosentista. Niin ehkä on tarpeen se, että miksi, miksi tämä on hyvä tulos. Jos tämä oli se uudelleen raportointi, joka tehtiin jo myöhään, ei se ollut se, että aloitteet olivat aloit kiinnostuneet, vaan se oli, vain, se oli liian myöhään tehty tämä uudelleen ohjelmointi neljään prosenttiin. Mutta todettiin, että se on, se on tehty ja se rahaa ei käytetty. Ei, ei nyt todeta, että, että muutos oli positiivinen, mutta vastaus siihen oli negatiivinen. Vaan kyllä on tämä tärkeää nyt pistää oikein. Ja sitten kolmas asia. Jossain pitäisi katsoa myöskin kaupunkijohtajien toimivaltuudet täällä aluepolitiikan puitteissa. Ja sitten myöskin tämä pormestarien konventti, sen tulokset myöskin, koska jokainen valtio, joka haluaa osastua tai kaupunki haluaa osastua tähän näin, niin haluavat myöskin tehdä strategisia suunnitelmia energiatehokkuuden suhteen. Jos he tee näitä suunnitelmia, niin he eivät pääse konventtiin mukaan. Mutta jos he tekevät suunnitelmansa, niin tämähän onkin se kysymys, niin jotain, jotain pitäisi tehdä tällainen nopeutettu menettely vaikka aluekehitysrahastolle, koska käyttää paljon aikaa suunnitelmien tekoon, mutta ei heitä voisi sitten käyttää samalla tavalla kuin niitä kaupunkeja, jotka eivät tehneet mitään – Eli me täällä regivaliokunnassa meidän pitäisi luoda yhteys jäsenvaltioihin, että jos he investoivat suunnitelmiin, niin heitä myöskin käsitellään paremmin. Ja jos toteamme, että vaikka EAKRn täytännönpanossa, niin tämä ne kaupungit, jotka tehneet suunnitelman, saavat nopeamman käsittelyn. Tämä pitäisi kyllä olla jotenkin käytännön tasolla yhteydessä toisiinsa. Joachim Zeller. Kiitos äh, Vain pieni kommentti. Olen, en ole kovinkaan mielelläni koordinaattorin kanssa eri mieltä, mutta jos se todella tehdään täällä energiatehokkuus, niin pitää saada rahaa takaisin. No, aika harvoin näin tapahtuu, Lam, edustaja Lambert. Me olemme tehneet energiatehokkuustoimenpiteitä rakennusalalla, mutta tämä on pelkästään kulujen vähentämiseksi, koska mutta energiahinnat nousevat taas niin kovasti, etteikö sitä rahaa tule takaisin taas kuitenkaan. No, jos me katsomme kuntia, joilta vaaditaan energiantehokkuustoimenpiteitä ja resurssien säästävästä käyttöä, kun haluamme tietenkin säästää resursseja ja saavuttaa ilmastotavoitteita, joita EUlla on, niin aika usein he, heitä te, joutuvat nämä omista varoistaan. Kyllä kyllä pitäisi katsoa eurooppalaisen politiikan vaikutusta tähän näin. Koska muuten energian hinnat karkaavat käsistä, mutta eihän meidän pidä luulla sitten tai olla illuusiovallassa, että tällä tavoin rahaa tulee takaisin. En näin ole. Se pitäisi tietenkin investoida sillä tavoin, että kuluja vähennetään ja että suuremmat tavoitteet saavutetaan. Ja tämän pitäisi myöskin äh, tukea kuntia tämän eurooppalaisen politiikan. Don't agree. Niin minä en ole samaa mieltä. Yeah, because, because... Koska se ei tarkoita sitä, että aina saisi rahat takaisin. Se on mahdollisuus. Jos saa vain tukea, niin silloin tuki saadaan ja se menetetään, mutta energiatehokkuusalueella ainakin monissa näissä hankkeissa pitäisi sitoutua. Eli jos se hinnat nousevat, ja sehän on energiapolitiikkaa ja markkinoita, mutta sitoutua voi kyllä niin, että sitten kun e, ei tarvitse enää käyttää, koska ollaan tehokkaampia, e, silloin tarvitaan selkeitä lähestymistapoja. Eli jos e, hinnat nousevat, miksi vain antaisimme rahat? Tässä pitää olla joku ansaintamalli. Da muss ich jetzt widersprechen. Das geht ein... Tässä minun pitää olla eri mieltä. Tämä ei toki vastaa todellisuutta. Kyllä meidän pitää sitten keskustella tästä, että miten vaikka kilpailudirektiivejä sitten tai tarjouskilpailun myöntämistä myöhemmin tehdään. Jos täällä vaaditaan sitä, että halvin on mukana paras, eikä se pitkäaikaisesti taloudellisin, niin kyllä sitten joudumme ongelmatilanteeseen. No esimerkki. Esimerkit auttavat aina. Meillä on Berliinissä yritys, joka tekee hissejä ja infrastruktuuria rakennuksille. Ja nyt heillä on tällä hetkellä paras tarjous, kun ajatellaan vaikka energian takaisin ottamista sieltä, niin hissit keräävät energiaa. Mutta ovat sitten kilpailussa muiden yritysten kanssa ovat kalliita, kun investointia tehdään suurissa investoinneissa, niin heidän hissinsä ei yleensä voita, vaan otetaan se halvempi vaihtoehto, joka loppujen lopuksi sitten käytössä on kalliimpi, koska se käyttää enempää, enemmän energiaa, eikä voi sitten kerätä energiaa takaisin. No kuka ostaa näitä hissejä? Ei niinkään eurooppalaiset, niinkään vaan kiinalaiset ostavat, koska he sitten pidemmän aikavälin mittakaavassa, kun meillä on taas sitten meidän näissä kilpailumääräyksissä tällä hetkellä. Exactly, we see it clearly. Niin, EPP tarvitsee vielä lisäkeskusteluja. Really have more substantive discussion. Täytyy käydä tästä aiheesta lisäkeskusteluja. Muut eivät enää vielä puheenvuoroa. Moitsa, jos voisit vielä puuttua tähän kysymykseen joka liittyy, liittyy siihen, missä nyt mennään neuvotteluissa. Onko mahdollista äänestystä lykätä vai voidaanko muotoilla tätä uudella tavalla ja katsoa, minkälaisia tuloksia jos vielä voisi reagoida tähän. Niin eh, ajatuksena oli, että otetaan kaikki mukaan, joka on neuvottelupaketissa, josta pitäisi sopia ei ole järkeä siinä, että on sellainen mietintö, joka ei vastaa todellisuutta. Olen aivan samaa mieltä Janin kanssa. Minä tarvitsen apua myös sihteeristöltä. Olisiko äänestys siis syyskuussa? Okay, if it's possible, if it's possible. Niin, jos on mahdollista, niin äh, sitten heinäkuussa, jos on mahdollista. Ainoastaan ajattelin, että yleisasetuksen puitteissa on mahdotonta heinäkuussa, mutta oikein hyvä. Squeeze. That was my idea with the amendments. Niin, ajattelin, ajattelin kyllä näitä, tiivistää näitä tarkistuksia. Nyt meillä on nämä yleisteksti ja sitten tarkistukset, niistä keskustellaan neuvotteluissa. Ehdottaisin, että tarkistusten määräaika olisi 11. kesäkuuta, ei heinäkuuta, kesäkuuta. Ja sitten käännökset ja viikkoaika kompromissien työstämiselle. Kolaska Bobiska ehdotti, että meillä tavallaan on, ei nyt ihan konflikti, mutta keskustelut näistä älyverkoista. Eli täytyy katsoa, mitä kollega totesi tästä, ja katsoa, että he eivät tee tarkistuksia täysistuntoon. Jos meillä olisi tarkistusten määräaika kesäkuussa, niin sitten ehdittäisiin tehdä nämä sopeutukset ja ottaa huomioon neuvottelutulokset. Ja pohdittaisiin myös sitä, tarvitaanko Itren kanssa koordinaatiota. Haluatko vielä sanoa jotakin? Haluaisin kiittää kaikkia puhujia. Erittäin hyvä energiatehokkuuskeskustelu on aina elävää tässä valiokunnassa. Niin, EPPllekin kiitoksia. niin, niin, kyllä, hyvä varmasti, hyvä keskustella aiheesta, mutta haluaisin kiittää kaikkia, jotka puhuivat. Pyrin tosiaankin, aivan kuten alusta lähtien olen pyrkinyt jättämään tilaa tarkistuksille ja toivon, että kaikki voitte antaa omat ehdotuksenne ja tällä tavoin muokata mietintöä. Kuulin tässä hyviä ajatuksia, uusia ehdotuksia. Olen varma, että tältä pohjalta saadaan tuloksia. Kun tulin parlamenttiin, niin tein töitä rahoitusvälineen parissa ja kaikkialla, missä mahdollista on, yritän käyttää sitä ja siitä syystä sillä on niin merkittävä te asema täällä mietinnössäkin. Rahoitusvälineet on mahdollisuus auttaa kohesiopolitiikassa – nimenomaan energiatehokkuuden alalla. Odotan kovasti hyvää yhteistyötä tarkistusten tiimoilta ja meillä on pian varjoesittelijöiden kokous ja olen varma, että olemme valmiita äänestykseen heinäkuussa. Kiitos. Määräaika tarkistukselle on 11. kesäkuuta kello 12. Näin tämä kohta on käsitelty. Viimeinen asiakohta esityslistalla on Luis Alvesin lausunto nuorisotyöttömyydestä. Olkaa hyvä. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Niin hyvät parlamentin jäsenet. Kun minä itse työskentelin tämän, työn, tämän asian parissa, eli nuorisotyöttömyys ja sen torjunta, Minulla ei nyt ollut kovinkaan paljon aikaa siihen. Se oli kuitenkin hyvin innostavaa työtä, koska tämä on todellakin sellainen, sellainen haaste, joka on yksi suurimpia tässä viime vuosina. On aivan järkyttävää, miten nuoret jäävät sivuun kokonainen sukupolvi ja sillä on valtavat seuraukset. Ihmiset, jotka aloittavat työelämässä, mutta joutuvatkin työttömäksi ja loppujen lopuksi päätyvät työttömiksi myöhemminkin elämässään tai joutuvat äh, pienipalkkaisiin töihin. Ja näin ei olla saatu aikaan sitä, että hankittaisiin taitoja varhaisina vuosina, eikä pystytä käyttämään mahdollisuuksia Euroopassa, varsinkin niissä maissa, jotka ovat kärsineet pahiten kriisistä, me olemme nähneet, miten menetetään tietotaitoa ja mahdollisuuksia tulla kilpailukykyiseksi 2011 Eurofundin mukaan talousmenetys sen tähden, että nuoret eivät ole työmarkkinoilla, oli 153 miljardia euroa ja 2013 23 prosenttia on nuorista työttömänä ja työttömyysprosentit ovat 15 prosenttiin, 55 prosenttiin korkeimmat luvut Kreikassa, Espanjassa. Ja tämä vetää maton koko Euroopan projektin hankkeen alta. Nyt työolot ja eh, elinolot ovat kuitenkin eh, samoilla linjoilla. 14 miljoonaa 15-30-vuotiaista nuorta eh, olivat toissa vuonna ilman työtä tai opiskelupaikkaa. Usein ollaan hyvin epävarmoissa työpaikoissa, mutta nuoriso on Euroopan tulevaisuus ja jos nuoria ei osallisteta, meidän Eurooppa-rakenteisiimme, niin tulevaisuutta ei ole. Se on dramaattinen ongelma, sillä on vaikutuksia sekä nykyhetkessä että tulevaisuudessa. Meidän pitää puuttua siihen ja tuoda lisää dynamiikkaa talouteen. Se on ennakkoehto, jos haluamme saada aikaan kestävää työllisyyttä ja kestäviä työpaikkoja. Muussa tapauksessa kaikki on lyhytaikaista ja epävarmaa. Niinpä meidän pitää puuttua syvälle meneviin syihin jotka ovat tämän tilanteen takana, eli rakenteellisiin syihin. Ja meidän pitää puuttua nimenomaan koulutus- ja työllisyyspolitiikkaan. Pitää tuoda uusi, eh, uusi sukupolvi eh, koulutuskäytäntöjä, samoin kuin siirtymää työelämään koulutuksesta. Pitää olla lähemmät yhteistyömahdollisuudet koulun ja kodin välillä jos meillä on taitopolitiikka, joka yhdistää koulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja elinikäisen oppimisen, ja siinä otetaan huomioon taidot. Tällä tavoin mennään sen mukaan, mitä talous ja Työpaikat tarvitsevat myös ja yhteiskunta tarvitsee. Noin 15 prosenttia työpaikoista häviää joka vuosi ja saman verran työpaikkoja syntyy vuosittain. Meidän täytyy pitäytyä näiden muutosten tasolla ja meidän pitää ennakoida muutoksia. Työllisyyspolitiikan pitää perustua kolmeen peruspilariin. Ennakkonäkemys ja voidaan tällä tavoin paremmin ennakoida työmarkkinoiden kehitystä, sopeuttaa ammattikoulutusta. Lisäksi pitää olla alueellinen lähestymistapa, jolloin voidaan puuttua tehokkaammin ja, tehdä parempia päätöksiä. Pitää ajatella globaalisti ja toimia alueellisesti, paikallisesti. Ja aluetasolla voimme etsiä myös ratkaisuja niin, että eri osapuolet tulevat mukaan laadimme tulevaisuutta ajatellen strategioita niin, että voimme tunnistaa näitä ryhmiä ja antaa eri nuorisoryhmille identiteetin niille ryhmille, jotka edelleen ovat tämän prosessin ulkopuolella, niin että eivät ole pystyneet vastaamaan näitä muutoksia. Myös yrityksissä tapahtuva koulutus, sillekin pitäisi löytää oma paikkansa. Pitäisi saada työpaikoista myös kestävämpiä. Ja jos ei ole kunnon yrityksen sisäistä koulutusta, niin silloin käy niin, että saa helposti potkut silloin, kun tulee vaikeammat ajat. Tarvitaan liikkuvuutta kautta EUn paljon enemmän kuin tähän mennessä on ollutkaan. Pitää tuoda eri rahoitusvälineet ja rahastot ESF ja EAKR yhteen, jotta voidaan puuttua siihen. Nyt on alettu puuttumaan tähän puuttua tähän ongelmaan ja työllisyyspaketti on tulossa kesäkuussa nuoriso mm, strategia ja Eurooppa 2020 strategia. Ja saattaa olla, että tätä kautta saadaan aikaan kestäviä työpaikkoja, varmempia työpaikkoja ja näin voidaan vahvistaa myös liikkuvuusohjelmia ja saadaan aikaan mm, myös kattavampaa alueiden välistä yhteistyötä osana talous- ja rahaliiton tulevaisuuden suunnitelmaa. Odotamme myös paljon Ranskan ja Saksan aloitteelta, joka puuttuu nuorisotyöttömyyteen. Ja odotamme tässä tukea myös suuremmilta yrityksiltä. ja Tätä varten on 60 miljardin budjetti meidän pitää vain koordinoida toimenpiteitä ja suuntaviivoja EU-tasolla, mutta on olennaista, että saadaan jäsenvaltiot mukaan toimintaan. Niin, hyvä puheenjohtaja, jos emme pysty määrittelemään eurooppalaista kilpailukykyistä ähm, rakennemallia, emme pysty luomaan mitään kestävää. Meidän pitää saada käyttöömme äh, eri rahastot ja toimintamallit niin, että koulutus ja ammatillinen koulutus voivat olla kilpailu, kilpailukykymme ytimessä, koska se on ainut tapa, jolla voidaan puuttua nuorisotyöttömyysongelmaan, koska se ei ole todellakaan enää pelkkä työllisyyskysymys. Se on uhka demokratialle ja EUn uskottavuudelle. Ei tämä kiraus poistu, ellei me ellemme tee jotakin. Muuten saamme sellaisen menetetyn sukupolven, joka ei koskaan löydä töitä. Ja tämä saattaa johtaa radikalisoitumiseen. Wolfgang Schäuble sanoi, että tästä tulee EUlle katastrofi. Meidän täytyy onnistua, muuten menetämme yhtenäisyyden puolesta taistelun EUssa. Helmut Schmidt sanoi, että tämä on ennalta näkemätön skandaali. Yritän panostaa omalta osaltani tähän työhön tämän lausunnon kautta. Ja minä olen tässä luottanut varjoesittelijöiden tukeen ja sihteeristön tukeen. Ja minä olen saanut kovasti tässä apua. Haluan kiittää kaikkia ja olen valmis kommentoimaan ja eh, muuttamaan esitystä. Kiitos. Now move to shadows. Kiitos nyt varjot. Veronika Lope-Fontanies. Kiitoksia kovasti puheenjohtaja. Aivan ensiksi haluaisin minäkin kiittää valmistelijaa tästä työstä. Epäilemättä äh, nämä mietinnöt ja lausunto. Nyt meillä on hyvin vähän tilaa sille, että otettaisiin esiin kaikki tarvittava nuorisotyöttömyyden alalla omassa maassani esimerkiksi äh, on valtavia ongelmia ja haluaisimme laajentaa paljon enemmän näitä kohtia, mutta uskon, että voimme tehdä tämän eh, myös tarkistusten kautta. Joka tapauksessa minusta eh, on erittäin hyvä, että mainitaan nykyisten alueiden väliset erot, samoin kuin eh, kustannukset, joita syntyy siitä, jos ei tehdä mitään. Nyt meidän pitää katsoa, että kilpailukyky otetaan huomioon esimerkiksi omassa maassani. Sitä ei ole käsitelty tähän mennessä ja useinkaan nuoret eivät ole valmiita työmarkkinoille huolimatta siitä, että he ovat hyvin ammattitaitoisia. He ovat usein opiskelleetkin hyvin pitkään. Niinpä on erittäin tärkeää, että otetaan huomioon työvoiman tarpeet ja yrityselämän tarpeet. Sitten Euroopan rahastot, joilla puututaan nuorisotyöttömyyteen niissä maissa, joissa on eniten nuorisotyöttömyyttä ilman Euroopan tukea. Tämä kriisi on todella kärjistynyt ja näin voitaisiin todella saada nuoria töihinkin. Työttömyys on tietenkin hyvin olennainen huolenaihe Euroopassa tällä hetkellä. Ja jos me emme nyt ponnistemme, emme ponnistele, emme saa aikaan tuloksia Eurooppa 2020 strategiassa. Siinä puhutaan laadukkaasta työpaikasta kaikille, mutta meidän täytyy ensinnäkin saada aikaan se, että nämä nuoret pääsevät työttömyydestä eroon ja löytävät töitä ylipäänsä ja sitten äh, tässä äh, valmistelija viittasi liikkuvuuteen. Sitä pitää vielä kehittää. Se on hyvin tärkeä näkökohta. Ja on olennaista, että nuoret pystyvät liikkumaan alueelta toiselle tai sitten maasta toiseen, etsivät, etsivät työtä sieltä sellaisissa paikoissa, joissa heidän äh, koulutuksensa on riittävä, mutta meidän täytyy ottaa huomioon, että liikkuvuus on myönteistä, kunhan tavoitteena on löytää parempi työpaikka tai työpaikka yleensä, mutta ei tässä pitäisi joutua aivovuotoon, niin kuin on tapahtunut monessa maassa, esimerkiksi Espanjassa käy niin. Kaikista parhaiten koulutetut nuoret lähtevät Espanjasta, menevät usein Saksaan – mutta hyvin harvoin he sieltä palaavat. Olisi tärkeää, että saadaan parempaa sosiaalista, taloudellista kohesiota, jotta kaikilla kaikki alueet voivat säilyttää nuoret omassa maassaan omilla alueillaan. Niinpä on tärkeää kehittää näitä eurooppalaisia alueita, varsinkin niitä, jotka ovat kaikista epäsuotuisimpia jotka kärsivät tästä tilanteesta. Euroopan rahastot ovat eh, mahdollisuus eh, edesauttaa asiaa. Lopuksi haluaisin vielä puuttua pk-yrityskysymykseen. Me tiedämme hyvin, että pk-yritykset nimenomaan tuottavat työpaikkoja. Mutta eh, olisi tärkeää, että jotta ne voisivat äh, työllistää nuoria ja äh, sitä varten niiden pitäisi helpommin saada rahoitusta. Nämä ovat hyvin tärkeitä näkökohtia tässä lausunnossa ja minä toivon, että voimme vielä neuvotella tarkistuksista. Kiitoksia. Karima Karima ei ole paikalla. de Karima. Obrigada, Presidente. Eu vou falar na, na língua do, do Sr. Alves, deste bem querido amigo. Ja, kiitoksia, puheenjohtaja. Voin esittää edustaja Onrin ehdotukset hänen kielellään. Ja, ja tietenkin pyydän anteeksi, jos teen virheitä, kun puhun portugalia. Me puhumme täällä nyt sitten epävarmoista työpaikoista ja työttömyydestä, puhumme myöskin hallitusten sitoumuksen puutteesta, eli silloin nuorisolla ei todellakaan ole mitään mahdollisuuksia. Monia työvoimauudistuksia tehtiin Espanjassa ja tutkimusohjelmia ja taas tukia leikattiin. Tämäkin johti taas sitten aivovuotoon, jossa, johon täällä juuri viitattiin edellisessä puheenvuorossa. 200 000 ihmistä on poistunut alueelta viimeisen kolmen vuoden aikana. He ovat yleensä siirtyneet muihin EU-maihin, josta he sitten saavat paremmin palkattuja työpaikkoja. Näissä muissa maissa he saavat sitten koulutusta tai vaikka tai sitten ovat saaneet sitä Kalisiassa tai Espanjan alueella, mutta sitten saattaa olla kansainvälisiä tutkimuskeskuksia, jotka sitten löytävät nämä ihmiset, jotka koskaan enää palaa. Eli tämä on tämän maastamuuttajien kadonnut sukupolvi. Muistetaankin varmaan, että 70-luvulla monet portugalaiset ja Kalitsian alueelta tulevat matkustivat paljon Euroopassa. Ja nyt tämä, tämä vuosisadan aivovuoto on vähän samantyyppistä. Minusta tämä mietintö on erinomainen, mutta tämä asia minun mielestä pitäisi ottaa vielä selkeämmin esille. Liikkuvuus ei tarkoita tietenkään pelkästään yhteen suuntaan. Taka liikkuvuus sinänsä on hyvä asia, mutta ei meidän pidä katsoa sitä, että liikkuvuutta käyttää tällaiselle kykyjen joukko siirtymisille hyväkseen. Me olemme nähneet aikaisemminkin, kuinka maastamuuttajat ovat siirtyneet toisiin maihin, ja tämä tietenkin on suuri uhka, tämä menetetty sukupolvi. Emme saa unohtaa tätä. Meillä on varmaankin hyviä ehdotuksia tähän liittyen. Sean, mitä kieltä aiot käyttää? Irjäkö? Yes. This is obviously an niin, tämä aihe on ilman muuta äärimmäisen tärkeä ja aiheuttaa meille työtä kaikille. On niin surullista nähdä, kuinka paljon työttömiä ihmisiä on, erityisesti nuoria, jotka kasvavat, varttuvat ja vanhemmat sitten sanovat, että kun menet kouluun ja saat äh, sitten tutkinnon, niin sitten työpaikka löytyy. Tämä on vakava psykologinenkin haaste monille nuorille. Me yritämme tehdä Euroopan tasolla työtä ja erityisesti tässä nuorisotakuu-asiassa, joka on osa rahoituskehystä. Pari aspektia, jota haluaisin lyhyesti käsitellä. On nuoria, jotka pääsevät töihin, saavat työpaikan, mutta heitä sitten riistetään yrityksessä. Hyödytään siitä, että on liikaa työvoimaa työmarkkinoilla pyrkimässä samoihin työpaikkoihin. On lyhyitä työsopimuksia, ei tehdä heistä pysyviä työntekijöitä, pidetään minimipalkalle ja niin edelleen. Näihin kysymyksiin on puututtava, koska ei tämä ole oikea tapa kohdella nuoria ihmisiä. Toiseksi on myös se vaara, että ne, jotka menevät työpaikkahaastatteluun ja heitä sitten kohdellaan huonosti. Olen nähnyt tällaista. Ihmiset ovat tulleet minulle kertomaan kokemuksestaan. Voi olla, että joutuu matkustaa pitkänkin matkan. Tuntitolkulla valmistaudutaan haastatteluun. Sitten tehdään testejä ja haastatellaan kolme neljä tuntiakin. Ja joskus ei sitten edes vajauduta vastaamaan puhelinsoitolla, taikka sitten saadaan tylyvastaus. Yritysten pitäisi antaa edes jonkinlaista palautetta nuorille silloin, kun työpaikkaa ei anneta. Annettaisiin ehdotuksia siitä, mitä voitaisiin parantaa. Tämä olisi tärkeää ja voisi olla rohkaisevaa, niin että ei sitten kaikki toivo mene näinä aikoina, kun omassa maassa menee huonosti. Sitten on myös se vaara, että ihmiset kyllästyvät, menettävät toivonsa, luopuvat tai kenties sitten liittyvät ääriliikkeisiin, koska kokevat, että yhteiskunta ei heitä kohtele ystävällisesti. Eli tämäkin on toinen vaara, joka täytyy muistaa. Oli hyvä, että esittelijä mainitsi koulutuksen. Meillä on kaksi miljoonaa työpaikkaa tyhjänä, koska ei ole sopivia henkilöitä, sopivan päteviä henkilöitä näihin työpaikkoihin riittävästi ei ole tehty linjauksia koulutuksessa yhteiskunnan kanssa niin, että huomioittaisiin riittävällä tavalla yritysten tarpeet. Tämä on tehtävä. On myös kannettava vastuuta siitä, miten valmistuneet sitten menestyvät valmistumisensa jälkeen. Annetaan tutkintotodistus ja sitten opiskelijat lasketaan vapaaksi maailmaan, ei käytetä minkäänlaista vastuuta tämän jälkeen eikä edes juuri olla kiinnostuttu siitä, miten näille ihmisille käy. Eli tähän pitäisi pyrkiä puuttumaan Euroopan tasolla. Pitäisi myös linjata koulutuslaitosten toimintaa yhä enemmän suhteessa siihen, miten yrityselämä ja työpaikat näinä aikoina muuttuvat. Koulutuksen on niin ikään jatkuvasti muututtava ja kehityttävä. Täytyy huomioida liiketoimintaympäristön kehittyminen. PK-yritykset erityisesti kertovat, että byrokratia ja säätely estää niiden toimintaa. Me olemme sitoutuneet siihen, että byrokratia leikataan 20 prosentilla ja tämän on toteuduttava, koska sillä olisi myös merkitystä. Se rohkaisisi ihmisiä tarttumaan niihin tilaisuuksiin, joita on luotu ja jotka ovat otettavissa. Ja vielä lopuksi me voimme ratkaista tämän ongelman, emme tietenkään yön ylitse. Jotkut askeleet ovat olleet myönteisiä, ne auttavat tilannetta nuorten kannalta, mutta kaikkien muidenkin kannalta. Esimerkiksi tämä pankki, säätely ja se, että pankit antavat luototusta yrityksille. Ja sitten patentti Euroopassa, tämäkin on myönteinen askel. Tämä auttaa nuoria pitkällä aikavälillä. Lyhyellä aikavälillä nuorisotaku on tärkeä asia. Se, siitä täytyy tehdä tehokas. Sen täytyy saada myönteistä virettä aikaa nuorten keskuudessa niin, että sitten nuoria kohdellaan työpaikoissa asianmukaisesti ja rohkaistaan heitä, heitä eikä suinkaan lannisteta. Kiitos. Kiitos. Muut eivät pyydä puheenvuoroa. Luis Haluatko vielä lisätä tässä lopussa jotakin? Eh, obrigado, Presidente. Só apenas para agradecer as intervenções da colega. Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin kiittää näistä kommenteista kollegoja. Erittäin tärkeitä näkökohtia käytiin läpi. Liikkuvuus, samoin kuin maasta, mutta kysymys, maahanmuuttokysymys, me emme halua valmistaa nuoria muutaman maasta, vaan haluamme, että he saavat paikallistalouksista dynaamisia. Nyt jos alueiden välillä on yhteistyötä, niin ehkäpä löydetään laajemmalta alueelta työtä, ei pelkästään omalta paikalliselta alueelta. Tästä pitää löytää hyvä tasapaino. Etelä-Euroopan mailla on erittäin suuri ongelma, kun talous, taloudellista toimintaa ei niinkään ole. Nyt pitäisi löytää välittömästi kestäviä ratkaisuja. On kuitenkin sellaisia perusrakenneongelmia, joihin pitää puuttua jo ajoissa. Sitten kun talous kääntyy parempaan, niin voidaan tehdä jotain. Arvostan kovasti myös Sean Kellyä. Hän puhui väärinkäytöistä, joita, joista nuoret kärsivät. He saattavat olla hyvin koulutettuja, mutta saavat sitten hyvin pienipalkkaisen työn. Ja hyvin usein käy niin, että heidän työntehtävänsä eivät välttämättä vastaa heidän koulutustaan. mielestäni meidän pitäisi yrittää suojella heitä. Haluan kiittää teitä kaikkia ja odotan kovasti yhteistyötä varjoesittelyiden kanssa tai muiden kollegoiden kanssa, jotka haluavat panostaa tähän asiaan, koska mielestäni kaikki panokset hyödyttävät tätä tällaista, missä puututaan vakavaan ongelmaan. Kiitos. Ainut päätös, mikä vielä on tehtävä, on määräaikatarkistuksille. Ehdottaisin, että kolmas kesäkuuta maanantaina kuudelta illalla. Meidän on äänestettävä kesäkuussa. Näin tämä kohta on käsitelty. Jäljellä ovat enää muut asiat. Muita asioita ei ole. Näin olen ymmärtänyt. Pitää myös kertoa, että seuraava kokous on 19. ja 20. päivä kesäkuuta. Kiitos. Kokous päättyy. I was talking with, uh, with this, uh,